Madame sanoi, että meidän pitäisi aloittaa, joten hyvä on. And you know this decision is important for us. Tämä on meille tärkeä päätös. E, posiedzenie nasze. Nyt siis aloitamme kokouksemme. Kokous on avattu. Nyt on hyvin tärkeä viikko. Koska pääsiäinen on tulossa. Ja varmasti se vaikuttaa nyt myönteisellä tavalla meidän työhömme. Ensin esityslistaluonnoksen hyväksyminen. En huomaa mitään puheenvuoropyyntöjä, joten siirrymme puheenjohtajan ilmoituksiin. Meillä on Tsekkiä, Maltaa, Slovakia ja Iiriä huole lukuun ottamatta kaikki kieletulkkauksessa. Tämä kokous lähetään Webströmin kautta verkossa. Ja nyt voimme siirtyä sitten seuraavaan varsinaiseen kohtaan esityslistallamme tänään kohta numero neljä. Keskustelu tohtori Bernhard Öhlin kanssa. Hän on Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn toiminnanjohtaja. Me haluaisimme nyt häneltä kuulla, mitä EFSA on meneillään tällä hetkellä. Tämähän on hyvin tärkeä virasto, jota Euroopan unioni rahoittaa. Ja tämä on hyvin tärkeää, sillä virasto valvoo elintarvike- elintarvikkeen lainsäädännön toimeenpanoa ja tekee tärkeää tieteellistä tutkimusta elintarviketurvallisuuden alalla. Se on elintärkeä elintarviketurvallisuudelle. Erityisesti mitä tulee riskiarviointiin, riskien hallintaan, ja virasto myös pitää meitä ajan tasalla. Tähän mennessä me emme ole täysin hyötyneet yhteistyömahdollisuuksista EFSAn kanssa. Ja niinpä sen sijaan, että veisin liikaa aikaa, haluaisin antaa tohtori Ullille puheenvuoron. Hän tulee kertomaan tämän hetkisistä ja käynnissä olevista EFSAn toimista, jotka liittyvät maan viljelysalaan. Ja tämän jälkeen meillä on kysymys- ja vastauskierros. Jäsenillä on siis mahdollisuus tohtori Urlille esittää kysymyksiä. Ja annankin nyt pitemmittä puhetta hänelle puheenvuoron. Mielenkiinnolla odotamme, mitä teillä on sanottavana. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia ja hyvää iltapäivää arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on ilo ensimmäistä kertoa, ensimmäistä kertaa virallisesti valiokuntan edessä puhua EFSAn toiminnan johtajana. Ja mielenkiinnolla jäänkin odottelemaan tämän iltapäivän ajatusten vaihtoa. Teidän ja EFSAn työ nivoutuvat läheisesti toisiinsa teidän tekemänne työ on tärkeä meille ja toivottavasti myöskin toisinpäin eläinterveys, eläinten hyvinvointi, rokot, eläinten rehut ja muut asiat ovat sellaisia, joita mandatin mukaan EFA, EFSA hoitaa unionin tasolla. Tässä lyhyessä alustuspuheenvuorossani haluan lyhyesti kertoa teille meidän toimistamme teidän avuksenne parilla esimerkillä höystettynä ja sitten ehkä enemmän vielä siitä, että miten tiede ja politiikka nivoutuvat yhteen, minkälaisia haasteita olemme kohdanneet tieteellisiä lausuntoja laatiessamme ja onko niitä miten huomioidu Euroopan tasolla politiikkaa tehtäessä. Ensinnäkin meidän rooliimme liittyen, niin tietänette, että tämähän on BSE-kriisin jälkeen syntynyt virasto, Silloin elintarvikelainsäädäntöä lähdettiin laatimaan ja silloin päätettiin, että riskiarviointi yhtäältä ja erotetaan riskihallinnasta. Ja me EFSassa vastataan tieteellisestä riskiarvioinnista, eli luotettavaa tieteellistä tutkimusta turvallisten elintarvikkeiden hyväksi. Kyse on tieteestä, terveellisistä, turvallisista elintarvikkeista ja uutena luottamuksesta tieteeseen. Sillä jos te ja unionin kansalaiset eivät luottaisi tieteelliseen työskentelyymme, niin työllämme ei olisi kovinkaan suurta merkitystä. Ja mielestäni aikanaan 2002 lainsäätäjät olivat fiksuja EFSA perustaessaan, koska kyse oli tiedon keräämisestä, mutta ei henkilöstön työn keskittämisestä. Jos vertaatte EFSAn järjestelmää ja Yhdysvaltain vastaavan virastoon, niin erot ovat suuret, sillä täällä on päätetty, että jäsenvaltiotasolta löytyy se asiantuntemus, eikä sitä lähdetä keskittämään yhteen virastoon, vaan että virasto on ikään kuin linkkinä. Sieltä löytyy 450 henkilöä Parmasta, ja sieltä käsin tehdään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa riskiarviointia ja laaditaan poliittisia ohjeita. Mutta se onnistuu tietenkin vain tekemällä tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja lukuisia esimerkkejä löytyy sen suhteen, että miten tämä yhteistyö voisi toteutua. Tänä aamuna me julkaisimme vuosittaisen kertomuksemme kasvintorjunta-aineen jäämistä elintarvikkeissa ja 97 prosenttia tutkitusta näytteistä jäsenvaltiotasolla olivat sellaisia, että niistä ei löytynyt jäämiä laisinkaan tai vain raja-arvojen yläarvon verran, joten Joten voimme me olla ylpeitä siitä, miten viljelytoimintaa on toteutettu eu miten riskiarviointia on suoritettu. Ja me olemme ylpeitä siitä, että EFSA on yksi keskeisistä toimijoista tässä järjestelmässä. Mutta meidän ei pitäisi olla tyytyväisiä, vaan olla tarkkana jatkossakin, varsinkin kun huomioidaan, missä määrin tuotteita ja elin, eläimiä liikkuu rajojen yli ja se tuo mukanaan riskejä ja katastrofin aikaiseksi ja ilmastonmuutokset vaikuttavat tilanteeseen, innovointi kehittyy, elintarviketeknologiassa, tieteessä ja muuallakin muutokset ovat nopeita. Ja tämä näkyy myöskin muilla maataloussektoreilla. Esimerkiksi nämä jäämäaineet, äh, afrikkalainen sikarutto, sinikielitauti ja muut asiat, ne ovat vaikuttaneet meidän toimintaamme ja siihen, että tarvitaan tieteellistä tukea toiminnoille. Muutama esimerkki siitä, että mitä me EFSAssa teemme. Ensinnäkin mikrobilääkeresistenssi. Mielestäni nyt on jo ihan selvästi nähtävissä, että mikrobiresistenssiä pidetään yhtenä keskeisempänä kansanterveydellisenä haasteena ja ongelmana. Me EMCCDn kanssa olemme julkaisseet kertomuksen juuri antimikrobiresistenssiin liittyen. Ja tutkimusten mukaan vuosittain 25 000 ihmistä menettää henkensä sen takia, että heihin on kulkeutunut mikrobiresistenssibakteeri. Alueiden välillä näyttää olevan melkoisia eroja unionin rajojen sisälläkin, eli pohjoisessa ja lännessä tilanne on parempi kuin etelässä ja idässä. Ja mikrobiresistenssin kitkemiseksi meidän täytyy toimia yksissä tuumin ja nähdä koko tuotantoprosessi, eli lähteä tästä One Health lähestymistavasta. Muuten tämä ei tuota tulokseen. Meidän on tehtävä yhteistyötä lääkeviraston kanssa ja aivan hiljattain julkaistiin kertomus ja siitä on luettavissa, miten poliitikot voivat tehdä oikeita päätöksiä eläinlääkintä saralla, jotta mikrobilääkeresistenssiin liittyvät ongelmat saadaan kitkettyä. Eli meidän täytyy nyt löytää aivan toisenlainen lähestymistapa. Ensinnäkin vähentää antibioottien käyttöä, mutta se ei riitä. Niin on korvattava kaikin mahdollisiin keinoin, esimerkiksi rokotteita käyttämällä tai uudenlaisilla tilakohtaisilla hallintojärjestelmillä. Ja tietenkin meidän täytyy myöskin muuttaa karjan kasvatusta yleensäkin, jotta mikrobilääkeresistenssistä päästään eroon. Meidän on koulutettava ja valistettava kaikkia toimijoita, varsinkin maanviljelijöitä ja eläinlääkäreitä, jotta he tietävät, miten tätä ilmiötä vastaan voidaan taistella. Toinen esimerkki, jonka haluaisin ottaa esille, on lampiskin tauti, se on virus, joka tarttuu karjaan. Se oli endeminen sairaus Afrikassa, mutta siirtyi Lähi-idän Jordanian, Libanonin, Israelin kautta Turkkiin ja sitä kautta taas unionin alueelle, Bulgarian ja Balkanin alueelle. Ja tällä on melkoinen sosiotaloudellinen merkitys karjan kasvatuksessa. Se on huomattava ongelma, kuten tiedätte. Ja EFSA-komission pyynnöstä onkin teetättänyt monia tieteellisiä lausuntoja ja yritämme selvittää, mitkä olisivat parhaat vastatoimenpiteet. Ja nyt on ryhdytty liittyy joukkorokotusohjelmien käyttöön ja pakkoteurastukseen. Näin ainakin voidaan jollakin tavalla välttää tämän sairauden leviäminen. Eli yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa oli kaiken A ja O. Vain ja ainoastaan jäsenvaltioiden tarjoaman tiedon avulla voitiin tehdä matemaattisia mallintoja Eli miten tämä laajentuminen voitaisiin ehkäistä. Monia muitakin esimerkkejä löytyisi, mutta en halua puhua sen pidempään tästä asiasta, vaan siirtyä seuraavaan kysymykseen, eli tähän tieteen ja politiikan väliseen linkitykseen. Mehän olemme todenneet, että silloin kun tieteellä on jonkinlainen yhteys arvoihin, niin sitten menee yhtälö hankalaksi. Me yritämme vain tarjota teille mahdollisimman hyvää, riippumatonta, laadukasta tietoa työnne, päätöksentekonne tueksi täällä komissiossa tai kansallisella tasolla. On tietenkin selvää, että teidän täytyy huomioida muitakin seikkoja kuin tieteelliset kysymykset, etiikka, talous, ehkä joskus myöskin uskonnolliset seikat on huomioitava pohdinnoissa, mutta sehän on ihan hyvä asia, kunhan nämä kaksi asiaa pidetään visusti toisistaan erossa. Me olemme panneet merkille, että joskus on olemassa sellaista, että meidän tuotteemme ja poliittisen kentän toimijat eivät ikään kuin kohtaa. On olemassa erilaisia odotuksia toiminnalle ja se johtaa olensa siihen, että tiedettä käytetään inkää kuin syntipukkina. EFSAhan tuottaa noin 40 päätelmää aktiivisiin lisäaineisiin liittyen, siis kuskien torjunta-aineita. Mutta tätä ei huomioida laisinkaan. Tämä on vakaa järjestelmä. Me tietenkin hyödynnämme omaa henkilöstöämme, mutta myöskin Euroopan laajuisesti 600 asiantuntijaa. Ja mielestäni on aika lailla ironista, että jos me laadimme tällaisia lausuntoja esimerkiksi talomiidista tai muista, niin monet kansalaisyhteiskunnan edustajat ylistävät EFSAa erinomaisesta työstään. Mutta mikäli sama järjestelmä, sama henkilöstö, samaa prosessia käyttäen sanoo jotain glyfosaattiin liittyen, niin nämä samaiset kansalaisyhteiskunnan edustajat toteavat, että EFSA on puolueellinen, korruptoitunut, kykenemätön toimimaan ja jopa on väitetty Euroopan parlamentista suoraan, että te tapaatte ihmisiä. Ja sehän nyt on rusinoiden poimimista pullasta suoraan sanonutta. Poliittisesti se on ymmärrettävää argumentointia, mutta herääkin kysymys, että miten kansalaiset voivat luottaa erilaisiin järjestöihin, mikäli sen mainetta runnotaan tällä tavalla, sillä meidän tuotteemme, työmme ei ole sitä, mitä politiikan tekijät odottavat meiltä. Miten voimme selittää kansalaisille, että mitä lisähyötyä näistä instituutioista on, jos niitä syytetään korruptiosta tai puolueellisuudesta. Joten meidän täytyy aina nähdä tämä kokonaisuus. Me työstämme noin 500 tieteellistä lausuntoa vuosittain. Ja vain harvat niistä ovat kansalaisten tiedossa ja ne aiheuttavat sitten suhteettomia negatiivisia vaikutteita EFSAn suuntaan. Joten mitä voisimme tehdä? Oikeastaan vetoan ja rukoilen teidän suuntaan, että meidän pitäisi avoimessa hengessä keskustella asiasta. Kun puhumme politiikasta ja tieteestä, niin nämä asiat pitää pitää erossa toisistaan. Me haluamme joka tapauksessa teidän valiokuntanne kanssa keskustella näistä kysymyksistä. Eli yhteenvedonomaisesti haluaisin todeta, että toivottavasti sain viestini menemään läpi, että meillä on tärkeä rooli myöskin suhteessa teidän valiokuntaanne ja toivottavasti ymmärsitte myöskin nämä haasteemme. Ja nyt haluankin jäädä kuuntelemaan teidän toivomuksenne, joita teillä on EFSAn toimintaan liittyen ja mitä palautetta haluaisitte antaa meille Kuten puheenjohtaja sanoi, niin haluamme olla vielä paremmin teidän käytettävissänne, jotta saatte meiltä kaipaamanne tukea. Ja kiitokset huomiostanne ja mikäli teillä on kysymyksiä, niin mielelläni pyrin niihin myöskin vastaamaan. Kiitoksia. Kiitoksia Kiitoksia tästä puheenvuorosta, joka oli hyvin konkreettinen ja dynaaminen. Nyt siirrymme kollegojen puheenvuoroihin. Ensimmäisen edustaja Hoivos, olkaa hyvä. Thank you, Kiitos, kiitokset herra Uru tästä esityksestä. Te puhuitte paljon luottamuksesta luottamuksellisista arvioinneista, luottamuksesta toimielimiin. Jos me haluamme arvioida toimielimiä luottamuksellisesti, niin tietysti otetaan vain sellaisia tutkimuksia huomioon, jotka eivät teollisuuden kanssa ole ähm, intressikonfliktissa. Nythän esimerkiksi Monsanton tutkimus glyfosaatista. Tässähän ei mainittu, kuka oli pyytänyt tätä tutkimusta. No, tämä ei nyt välttämättä lisää luottamusta, koska meidän täytyy kyllä pystyä erottelemaan tällaiset tutkimukset. Jos halutaan faktoihin pohjautuvaa tutkimusta, niin no, saattaa käydä niitä, teollisuus on itse rahoittanut niitä. Ja jos halutaan luottamusta, niin avoimuus on tässä kaikkein tärkeintä. Jos teemme tieteellistä työtä, niin silloin tuloksia täytyy myös pystyä tarkastelemaan. Te teette tutkimuksia, mutta kukaan ei voi ulkopuolella tarkastaa näitä tutkimuksia, jos he eivät pääse käsiksi näihin tietoihin. Eli EFSA voisi luottaa luoda enemmän luottamusta toimimalla avoimemmin ja kiinnittäisi huomiota siihen, että ei olisi mitään linkkejä teollisuuteen. No, minulla on kaksi poikaa, jotka työstävät työskentelevät teollisuuden piirissä, he ovat tutkijoita ja ovat tehneet työtä myös yliopistossa. Aivan selvää, jos saadaan tehtävänanto ja teollisuus maksaa, niin silloin tutkimuksesta tehdään sellainen, että lopputulos on sellainen, jonka maksaja haluaa. Ja sitten MON 810 ja sen lupa, uusi lupa Teosintin ongelma ei silloin vielä ollut. Ja nyt Espanjassa muun muassa on tämä ongelma. Miten te käsittelette tätä, koska lupamenettelyhän tässä nyt on joutunut aivan uuteen valoon? Dziękuję. Proszę Państwa, mamy 20... Paljon kiitoksia. Meillä on 20 puheenvuoron pyyntöä, joten jokainen puhuu nyt maksimissaan kaksi minuuttia. Maksimissaan kaksi minuuttia puheaikaa. Muuten minun on pakko teidät keskeyttää. Anjo. Ai, it's not... Paljon kiitoksia. Ei minä nyt sano, että minulla on sympatiaa Euroopan unionin virastoille yleensä, mutta EFSAlle kyllä, sillä loppujen lopuksi töitä tiedemiehiä, jotka tieteellisiä tuloksia tuottavat. Ja nyt muut ihmiset teille kertovat, että tämän olla roskaa tai jotain on pakko olla vialla, kun me haluaisimme toisenlaisen johtopäätöksen. Jos me lähdemme tällaiselle tielle, mihin tämä päättyy? Meillähän oli erittäin hyvä tilanne glyfosaatin kanssa. Teidän ja organisaationne on ollut mukana ja minä itse olen ollut noin 15 vuotta käyttämästä glyfosaattia ja minä olen vielä hengissä. Mitä seuraavaksi? Mitä tällä glyfosaatilla tapahtuu ja mitä kemikaalia te kuvittelette vihreänä seuraavaksi lähtevän tuomitsemaan? Sitten vielä toinen asia, että tämä valtava kielteinen mm, torjunta-aineiden rummutus. Ihmiset mm, pelkäävät, että erityisesti vihannakset ovat jotenkin saastuneita ja niitä uskalla syödä. Ja sen sijaan syövät pizzaa ja burgereita ja mitä sattuu. Ja ne ovat paljon epäterveellisempiä vaihtoehtoja. Meillä on myöskin neonikonit markkinoiden suhteen valtava soppa. Sanottiin, että niissä on pakko olla vikaa. Vaikka jopa näin pientä rypsikasvia katsoa, niin ei siinä ole niin paljon glyfosaattia. Voi olla, että se voisi jotakin surmata. Eikä nyt todellakaan kahdeksan kuukautta myöhemmin, ainakaan kun biomassa on paljon suore, suurempi. Ja nyt me oli pakko tämä väite niellä ja sanotaan, että me emme saa käyttää tätä myöskään sokerijuurikkaassa, mutta eihän se edes kuki ennen kuin se korjataan. Mihin tämä nyt johtaa? Sitten yksi asia, joka kaikkien mielestä on hyvä ajatus, on mikrobilääkeresistenssi. Tämä on todellinen ongelma, joka on olemassa. Ja toivon, että vihreä lobby ei tässä teitä kampita. Kiitoksia. Pan Kiitoksia Dorfman. Ja, herzlichen Dank, Herr Direktor, für Kiitoksia, herra johtaja. Tämä esitys oli erittäin selkeä. Te puhuitte näistä jäämistä. Ja se, mikä minua huolettaa tässä yhteydessä, kun puhumme esimerkiksi kasvinsuojeluaineiden jäämistä, jäämistä elintarvikkeissa, niin suuret elintarvike ketjut perustavat omia sääntöjä, jotka eivät pohjaudu enää tieteeseen. Ja meidän ylärajamme, jotka me olemme asettaneet, niin niillä on yhä vähemmän arvoa. Minä tiedän, että tämä nyt suoraan liity EFSAn toimintaan, mutta ehkä tässä kuitenkin pitäisi selkeämmin ottaa esille, että EFSA hoitaa työnsä, koska hän tässä jokainen nyt sitten työntää oman lusikkansa soppaan ja tekee omia sääntöjä. Kiitoksia edustaja Köstinger. Ja, vielen dank. Um... Kiitos. Uskon, että mieli mielipiteet menevät siihen suuntaan, että EFSA tekee erittäin hyvää työtä ja me voimme luottaa EFSAan. Vaihtoehtoiset faktat, joita on esitetty, niin ne rajoittuvat joihinkin ryhmittymiin, jotka nyt haluavat saada aikaan pelkoa. Tätä ehkä nyt pitäisi yliarvioida. Kaksi konkreettista konkreettista kysymystä. Te mainitsitte tässä sairauksia muun muassa, muun muassa lampiskin. Rokotuksethan ovat tässä yhteydessä toimineet hyvin ja jos tämä sairaus pääsisi leviämään, niin se olisi kyllä todellakin haitaksi Euroopalle. Oletteko saaneet lisätietoja tähän liittyen? Ja me olemme myös huolestuneena kuunnelleet UG99 leviämistä. Se tulee Afrikasta Eurooppaan. Oletteko te tehneet tutkimuksia tähän liittyen? Onko EFSA työstänyt ähm, tätä sieniongelmaa, koska se on todellakin Afrikassa johtanut ähm, sadon tuhoutumiseen? Oletteko te saaneet joitakin konkreettisia tuloksia ja onko teillä ratkaisuehdotuksia? Pani poseu Ayuso. Kiitoksia edustaja Ayuso. Madame Ayuso. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al director ejecutivo de ESA. Oikein paljon kiitoksia herra puheenjohtaja ja kiitokset myöskin EFSAn toiminnanjohtajalle tästä ensimmäisestä vierailustaan meidän valiokunnassamme. Olen vakuuttunut siitä ja tiedän, että EFSA on kritisoitu erinäisistä syistä, se ei olisi riippumaton, koska nämä lausunnot eivät ole kaikkien mieleen. Mutta minähän toimin EFSAn yhteyshenkilönä ja voin sanoa omalta osaltani, että te teette työtä niin kuin on toivottu riittävän riippumattomasti. Tunnen lausuntonne, tieteelliset tekstinne, jotka ovat erittäin korkeatasoisia. EFSAssa on käynnistetty myöskin prosessi avoimuuden lisäämiseksi ja sitä voidaan ehkä pitää huonona asiana, eli että avoimuutta ei ole riittävässä määrin tarjolla. Ehkäpä voisitte kertoa tästä prosessista enemmän, eli että miten tämä riippumattomuuden tarkistamisprosessi etenee. Kiitoksia. Eh, Oikein paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja, ja kiitokset arvoisa toiminnanjohtaja vierailusta. Ne olen samaa mieltä kollegoitteni kanssa, jotka ovat korostaneet arvokkaasta työtänne mitä tulee tähän äh, espanjalaiseen äh, hevoslihaskandaaliin. Nämä urheiluhevoset ovat jotenkin tulleet elintarvikeketjuun, koska niillä ei ole urheilumaailmassa enää minkäänlaista arvoa, niin niitä on helppo ja halpa ostaa. Ja mitä tulee teollisuuden kantaan, niin nyt vaaditaan uudestaan tiukennettuja valvontaprosesseja, jotta tällaisilta, voi, tällaisilta skandaalilta voidaan välttyä. Ja sitten toinen kysymykseni. Viime vuoden lokakuussa komission täytäntöönpano säädös annettiin, jonka mukaan kolmannet maat voivat käyttää myöskin tunnistamattomien hevosten lihan käyttöä. Voitteko kertoa tästä enemmän? Ja sitten kolmas viimeinen kysymykseni. Kun kyse on tunnistamattomasta hevoslihasta, kun emme tiedä sen alkuperästä mitään, ja kun tiedämme, että Euroopassakin tähän liittyen on olemassa ongelmia, niin joten kysyisin, että onko teillä ylipäätään mahdollisuuksia selvittää, että onko joku tietty erä Euroopan unionin rajojen ulkopuolelta vai Euroopan unionin sisäpuolelta peräisin? Kiitos. Tehän toimitte riskiarvioinnin puitteissa. Mehän halusimme politiikan tästä ulkopuolelle, koska asiantuntijoiden piti tehdä nämä tutkimukset. No kaksi konkreettista kysymystä. Ensinnäkin aivan oikeutetusti tässä toimintakoneisto on aika pieni, koska vaatimukset ovat hyvin suurit, niin on parempi, että koneisto on pieni, kun saadaan toimeksianto ja sitten nämä arviot voidaan antaa eteenpäin. No, joskus on väitetty, että jotkut eivät saisi näitä tutkimuksia tehdä, koska he työskentelevät jollekulle muulle. Mitä te teette, jotta te voitte taata tämän riippumattomuuden? No sitten toinen konkreettinen kysymys. Tämä liittyy ö, eläinten tartuntatauteihin ja riskien arviointiin. Riskiarviointi No esimerkiksi muun muassa lintuinfluenssa, mutta oletteko saaneet toimeksiannon tähän liittyen vai ette? No, no. No, kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä eh, johtaja Euroopan unioni rajasi 2013 äh, klotianidin, diametoksanin ja muiden molekyylien neonikotiinin molekyylien käyttöä, sillä ne aiheuttavat vahingollisia vaikutuksia mehiläisiin. EFSA tutkii tällä hetkellä sitä, kuinka vaarallisia neonikotinoidit ovat tieteellisen tiedon perusteella. Onko teidän tarkoituksenne nämä kolme molekyyliä, joiden myynti on keskeytetty, kieltää. Tämän lisäksi te juuri äsken sanoitte, että täytyy arvioida hyviä teollisuuskäytäntöjä uudelleen. Olisi hienompaa, jos te kertoisitte, kuinka me rohkaisisimme sellaisen toimintaa, joka kunnioittaisi sekä terveyttä että ympäristöä. Kiitoksia. Andrew. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia hyvä toiminnanjohtaja näistä sanoista. Aivan aluksi te tiedätte kuinka tärkeä rooli on teillä siinä poliittisessa päätöksenteossa, jota me harjoitamme. Haluaisin eh, kuulla hiukan enemmän teiltä siitä sitoumuksesta, joka teillä on ollut eh, suorittaa julkisia kuulemisia. Tämä vaikuttaisi myöskin päätöksentekoon ja meille vahvistaisi myöskin lopultakin uskottavuutta päätöksenteossa. Te viittasitte tähän ähm, vastavuorossa riippuvuuteen, joka on tietyllä tärkeää poliittisessa päätöksenteossa. Tässä meillä on esimerkkejä, mutta meidän täytyy kääntää myöskin tilanne ympäri ja tässä ottaa kansainvälinen tieteellinen yhteisö ja sen eri kannat huomioon päätöksenteossa – sillä mehän emme ole, me poliitikot, tiedemiehiä näissä asioissa. Ja sitten vielä yksi asia. Kuten tiedätte, viime viikkoina meillä on erilaisia paljastuksia ja muutaman vuoden ajan jo tämä glyfosaattiasia ja kiista siitä, vaikuttaako se ihmisen terveyteen, on ollut käynnissä – ja voit kuvitella varmaankin, kuinka vaikea rooli meillä on. Äh, me olemme päivittäisesti yhteydessä eurooppalaisiin kansalaisiin. Ja tässä yhteydessä haluaisin myöskin viitata tähän tieteelliseen arviointiin. Nyt haluaa niin asettaa kyseenalaiseksi, mutta tarve toimia niin, että julkiset toimivaltaiset viranomaiset ennemminkin näitä tutkimuksia tilaisivat sen sijaan, että teollisuus niitä tilaa, sillä tässä on vaikeita puolisuuskysymyksiä ja historia osoittaa, kuinka vaikeita nämä suhteet ovat olleet ja minkälaisia poliittisia hankaluuksia tästä saattaa seurata. Kiitoksia. Pan Aitoma. Aitoma. Yes, thank you very much, Chair. Thank Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Url tästä esityksestä. Äh, olen samaa mieltä monesta asiasta teidän kanssanne. Ensinnäkin mikrobilääkkeiden resistentti, se on todellakin huomattava haaste Euroopan unionissa ja maailmassa. Joten on tärkeää, että käsittelemme tätä kysymystä. Tätä pitäisi lähestyä tieteellisestä näkökulmasta ja meidän täytyisi tehdä uusia ehdotuksia. Toiseksi te mainitte politiikan ja tieteen erottamisen. Tässä pitäisi olla aina selkeä ero. Ja kuten puhuitte esimerkiksi kasvinsuojeluaineista, meillä on järjestelmä, jota pitäisi pitää yllä. Meidän pitäisi olla tyytyväinen järjestelmään, joka meillä tällä hetkellä on. Mutta pieni kysymys, muutkin tämän mainitsivat liittyen monikottinaiditapaukseen. Eli nämä B-ohjeistukset. Oli jotain epäilyä, onko tämä järjestelmä sopiva, Voisitko hieman selvittää, miten tämä ohjeistus toimii ja miten te suhtaudutte tähän? Gracias, presidente. Agradecer la presencia del director. Paljon kiitoksia Istun täällä. Ja kiitokset EFSAn toiminnanjohtajalle siitä, että hän on täällä tänään vieraanamme. On mielestäni erittäin hienoa, että olette täällä maatalousvaliokunnassa. Sillä paljon kysymyksiä ja keskustelua on herännyt. Toisaalta EFSA on viranomainen itsessään. Te saatte tieteellisiä tuloksia, mutta minulla on kysymys. Kun arvot ja etiikka astuvat mukaan kuvaan täällä valiokunnassa ehkä enemmänkin kuin muissa, me nostamme esiin seikkoja, jotka liittyvät tieteelliseen arviointiin, ja me emme saa sekoittaa tässä tieteellisiä tutkimustuloksia ja moraalisia tai eettisiä arvioita. Kunnioitan hyvin paljon EFSAn tekemää työtä. Siellä on erittäin ammattitaitoista henkilökuntaa, teette hienoa työtä, mutta silti on syytä tarkastella tätä avoimuuskysymystä lähemmin. Kollegat jo mainitsivatkin tämän. Uskoakseni tämä tekisi helpommaksi ymmärtää sen työn, jota toteutetaan. Minulla on kysymys tai mielipide. En tiedä, liittyykö tämä teihin suoraan, mutta meillä on kolmasista maista tapahtuvaa suoraa tuontia ja välillä näitä valvontatarkastuksia helpotetaan. On vaikea tietää, mitä tapahtuu. Esimerkiksi voimatta brasilialaisen naudan lihan. ongelmaa ei havaittu millään Euroopan unionin rajoista. Ja samoin myöskin Etelä-Afrikasta tulevan tuonnin tarkistuksia, tarkastuksia on helpotettu. Ehkä voisitte kertoa näistä tuontitarkastuksista jonkin verran. Ovatko ne kyllin tiukkoja? Voidaanko niitä parantaa vielä? Kiitos. Gracias, presidente. Dos preguntas muy breves. Una, que me... Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi kaksi aivan lyhyttä kysymystä. Miten viraston riippumattomuus taataan? Mitä takuita on? Ja mitä tehdään, jotta asiantuntijoiden riippumattomuus voidaan taata, jotka tulevat siis teollisuuden piiristä? Kiitos. Ja, direktor Uel, Toiminnanjohtaja Urlo, oikein paljon kiitoksia alustuksestanne. Minä luotan EFSAan ja arvostan hyvää työtänne, jota olette meille tarjonneet. Poliitikkona pidän tärkeänä sitä, että meillä on tieteeseen pohjautuvaa dataa tarjolla. Se, että onko Monsanton teitä tämä tutkimus huonompi tai parempi kuin jonkun muun taho, niin en lähde sitä arvottamaan. Mutta luonnonsuojelujärjestöt mainitsen, koska niiden asema on hiukan toisenlainen kuin joku teollisuuden toimija. Tärkeänä pidän, että EFSA on olemassa ja että poliitikot sitten rohkeasti myöskin hyödyntävät näitä faktapohjaisia tietoja ja analyysiä. Oikein paljon kiitoksia tarjoamistani tiedoista, mutta nyt herääkin kyse siitä, että missä määrin turvaudutte kansallisin tason tietoihin. Mielessäni on neonikotinoideihin ja mehiläisiin liittyvät tutkimukset. Nämä tutkimukset, joita on myöskin käytännön kokein käsitelty, niin huomioitteko te nämä? Avoimuus on tietenkin tärkeä ja oikea lähestymistapa, mutta eihän EFSAlla ole mitään piilotettavaa, vaan teidän tulisi jatkaa tällä avoimuuden tiellä ja oikein paljon kiitoksia vielä kerran tekemästäne työstä. Edustaja Rope. Pirmininkė, gerbiamas direktoriau, ačiū už Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia mm, johtaja, paljon kiitoksia näistä hyvin mielenkiintoisista sanoista. Minulla on useampi kysymys. Kuten kaikki tiedämme, toimielimet ovat antaneet eh, jäsenmaiden päättää, mikä niiden kanta on geneettisesti muunnelluihin organismeihin. Eräät niitä käyttävät, eräät eivät. Eh, haluaisin kysyä seuraavaa, pitäisikö meidän eh, GMOiden tuotantoa laajentaa vai ei? Sitten vielä toinen kysymys. Vuosi sitten ryhmä Euroopan parlamentin jäseniä ähm, tutki glyfosaattijäämiä elimistössään ja tulos oli mielenkiintoinen 10 tai 20 kertaa enemmän ainetta esiintyi kuin sitä pitäisi olla esimerkiksi juomavedessä. Mainitsitte, että meillä on 3 prosenttia elintarvikkeista, jotka kun prosenttia elintarvikkeista ylittää nämä normit. niin sitten tulee afrikkalaisen sikaruttoon? Mehän kaikki tiedämme, että viimeisen kolmen vuoden aikana Valtiomaissa ja Puolassa tätä ongelmaa on esiintynyt. Ja valitettavasti ongelma muuttuu yhä vaikeammaksi, huolimatta siitä, että jäsenmaat ovat ryhtyneet omalla tasollaan toimiin tai Euroopan unionin tasollakin on toimittu. Me voimme silti vielä lyödä tämän taudin. En tiedä, mitä tulee tapahtumaan tämän jälkeen, mutta Latviassa, Liettuossa ja Virossa pienet viljelijät eivät yksinkertaisesti voi enää kasvattaa sikoja. Tämä on suuri menetys. Muistan ähm, puheet rokotuksista, mutta vaikuttaa siltä, että kukaan ei tästä rokotuksesta enää puhu. Onko sitä tilattu, voidaanko sitä antaa, Haluaisitko siis konkreettisia toimia, jotka auttaisivat tämän ongelman ratkaisemiseksi. Edustaja Dylai. Merci, monsieur. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia johtaja. Aina on hiukan monimutkaista käyttää puheenvuoroa näin monien kollegoiden jälkeen, mutta minun täytyy sanoa, että tämän tyyppinen päätös on jotakin, mitä minä olisin toivonut eh, glyfosaatin kohdalla. Tämä on aivan surrealistista keskustelua. Te haluatte, että me olisimme rauhallisia teitä on syytetty siitä, että myrkytätte ihmisiä ja minä olen ollut edustajana vara esittelijänä tässä mietinnössä mukana ja olen joutunut saamaan viestejä vastaan, joissa minun lapsilleni toivotettiin syöpään kuolemista. Vaikuttaa siltä, että kukaan ei kuuntele enää ja meidän parlamentin jäsenten täytyy nyt pysyä tässä kylmän, viileän, rauhallisena, mutta kuitenkin meidän pitää olla sekoittamatta näitä riskiä mittaavia tutkimuksia ja sitten EFSAn tutkimuksia. Ja me emme saa vaipua epätoivoon päätöksen teon suhteen. Tässä puhuttiin hormonihäiritsijöistä ja neonikotinoideista. Toivottavasti tässä me voimme teidän työnne ansiosta rauhoittaa ihmisiä sen sijaan, että sorrotaan populismiin. Edustaja Dess. Kiitos, herra puheenjohtaja. Kiitos, että olette tulleet tänne luoksemme. Teidän pitäisi olla vähintään kerran vuodessa tänne, että voimme keskustella yhdessä. Te puhuitte tuloksesta 97 prosenttia elintarvikkeista olivat sellaisia, joissa ei ollut jäämiä. Mutta nämä kolme prosenttia, onko tässä tiettyjä tuotteita tai tiettyjä alueita, joita tämä erityisesti koskee. Ehkä tästä voidaan vielä vetää jotain jehti johtopäätöksiä. Sitten täällä puhuttiin äh, antibioottiresistenssistä. Onko tässä selvää, äh, miten paljon ihmislääketiede on vaikuttanut tähän ongelmaan? Ja te puhuitte siitä, että jos tulokset eivät sellaisia kuin odotetaan, niin sitten ihmiset uhkailevat. Minä olen lukenut saksalaisista lehdistä, että maanviljelijöiden lapsia kiusataan kouluissa ja tämä on täysin sietämätön tilanne ja ihmiset eivät ymmärrä tätä, miksi nämä lapset joutuvat kohtaamaan tällaista. Voitaisiinko näitä tietoja kerätä niin, että vähintään opettajat tietäisivät tilanteessa ja lapsia ei kiusattaisi. Ja tämä on johtanut jopa siihen, että vanhemmat ovat lopettaneet maanviljelyn, jotta lapsia ei kiusattaisi. Ja, ja se, mitä Saksan ympäristöministeri teki, vain pahensi tilannetta. No, minulla on täällä kyselyn tuloksia, ne liittyvät siihen, mitkä ammatit ovat arvostettuja. Lääkäri, maanviljelijä, sitten opettaja ja tutkijat. Sitten alhaalla on sitten journalistit, poliitikot ja asianajajat. Eli, eli täs, tähän minä olen tyytyväinen. Pan, pan Edustaja Flanagan. Uh, thank you very much. Uh, I come here most... Oikein paljon kiitoksia. Usein tulee tänne puhumaan, mutta usein myöskin oppimaan uutta. Tämä EFSAn rooli, niin tietenkin haluamme luottaa teihin. Ja luottamus on erittäin tärkeä asia, mutta se mitä kollega Müller totesi, Masendon kaltaisiin yrityksiin luottaminen tai luottamusympäristöjärjestö, joka tekee tutkimuksen. Tärkeintä on tietenkin tuottaa osakkaille osinkoa hinnalla millä hyvänsä, näin teollisuus toimii, mutta tietenkin nämä tutkimukset ovat sellaisia luonteeltaan, että prosessi vain jatkuu samaan malliin, ja se ei tietenkään yllätä ketään. Ja eräs tuntemani niin henkilö, perunaviljelijä, totesi, että nyt tässä joka tapauksessa huonot ovat tulevaisuuden näkymät, ihan sama mitä tehdään. Ja vanhempana olen aika lailla huolissani siitä, että näitä kasvintorjunta-aineita käytetään. Mutta olen keskustellut maanviljelijöiden kanssa, että en voi ruokkia perhettäni, jos en voi käyttää näitä myrkyjä. Joten herääkin kysymys, että mitä olette tästä mieltä? Tällä hetkellä vihreät ja irlantilainen parlamentaarikot ovat lähteneet tätä glyfosaattiasiaa ajamaan. Ja tässä ehdotuksessa kohdassa seitsemässä sanotaan, että se, että Monsantoa syytetään näistä vääristelivistä tiedoista, no tiedän, mikä on tilanne ja miksi näitä on lähdetty tukemaan allekirjoituksen. Kyse on kuitenkin sellaisesta tilanteesta, jossa EFSA on eri mieltä muiden toimijoiden kanssa ja, ja tämä mainitsemani pyyntö on se, että EFSA luopuisi glyfosaattilausunnostaan ja että ryhdyttäisiin tutkimaan glyfosaatin vaikutusmahdollisuuksiin. ja minkälaisia karsinogenisia vaikutuksia glyfosaatilla voi olla. Joten herää kysymys, että miten joku toteaa, että nyt ollaan huolissaan asiasta, mutta toiset taas väittävät, että emme olekaan huolissaan tästä aineesta. Kiitoksia. ja bym prosił o patrzenie na zegar. Niin, minä pidän silmällä kyllä kelloakin. Edustaja Tarvelo, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä johtaja. Kiitokset tästä esityksestä. Minä olen niiden jäsenten joukossa, joita teidän virastonne on välillä kritisoinut. On aivan selvää, että minä en teitä asta kyseenalaiseksi. Olette erittäin suureksi hyödyksi, erityisesti päätöksenteossa. Ja ottaen huomioon elintarviketurvallisuuskysymykset, te, te olette erittäin hyödyllinen toimija. Muutama vuosi sitten olimme hyvin kriittisiä, minä ja muutamat kollegat. Äh, Madame Banatin tapauksen ehkä muutatte teidän virastonne sivulla hänen CVtään muutettiin jonkin verran, sillä hän, hän kuului kansainväliseen Life Science-instituuttiin, tai oli sen jäsen. Life Science-instituutti. Siis tämähän kuulostaa kaunilta, mutta kun katsomme, mitä sen taustalla on, siellä on akateemikkoja, mutta myöskin teollisuuden edustajia ja yksityisen sektorin edustajia. Ja erityisesti tässä teollisuus, kuten Monsanto, Gagrid, kaikki nämä rahoittavat sitä. Ja ne ovat esimerkiksi siemenviljan äh, ja torjunta-aineiden valmistajayrityksiä. Eli haluaisin tietää, mikä teidän tilanteenne on tämän kaunis ähm, nimisen kansainvälisen toimijan suhteen, mikä yhteyden siihen on. Ehkäpä olisi hyvä, että olisi teollisuudesta riippumattomampia kumppanitoimijoita. Tässä ehkäpä Robana ei mikä mikään poikkeus. Oletteko ryhtyneet toimiin, jotta voisitte taata sen, että olette riippumaton tästä instituutista, sillä vielä muutama vuosi sitten, eli viisi vuotta sitten tällainen valitettava tapaus oli. Pan poseu Caputo. Edustaja Caputo. Si, grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kaikkea haluaisin kiittää EFSAn toiminnanjohtajaa siitä, että hän on näin valmis keskustelemaan Minäkin olen aiheuttanut keskustelua mm, EFSAn toiminnasta muutaman kertaan, mutta kunnioitan hyvin suuresti työtä, mm, näiden pätevien henkilöiden työtä, jotka teillä ovat töissä. Haluaisin tässä yhteydessä palata asiaan, jota on jo käsitelty, mutta me ansaitsemme nyt suoran vastauksen toiminnanjohtajalta, joten uudelleen tämä kysyn. Eurooppalainen kemiallisten aineiden virasto 15. maaliskuuta totesi glyfosaatista, että sitä ei voitaisi pitää syöpää aiheuttavana. Tämä virasto ja sen lisäksi EFSA myöskin on sulkenut maailman terveysjärjestöltä ovensa kun 2015 syöpätutkimuksissaan Maailman terveysjärjestö luokitteli tämän glyfosaatin todennäköisesti syöpää aiheuttavaksi aineeksi. Mm, näiden kahden viraston päätökset, voivatko ne nyt luoda tietä sille, että glyfosaatti saadettaisiin Euroopan unionissa vielä 15 vuotta? Jos me vain tarkastelemme molekyyliä, emmekä näitä muuta 750 molekyyliä siellä jotka tuotteessa ovat mukana. Ja nämähän saattavat aiheuttaa yhteisvaikutuksia muiden kemiallisten aineiden kanssa. Näiden kahden viraston lausunto on ollut yhteydessä myöskin Saksassa, kun glyfosaatin riskejä tuomioistuimessa arvioitiin, erityisesti torjunta-aineissa. Halusin nyt todeta, että tätä glyfosaattipäätöstä Saksassakin on maailmanlaajuisesti hyvin suuresti kritisoitu. Tässä on aivan selvä ristiriita olemassa tieteellisten tietojen välillä. Voisiko EFSAn johtaja nyt selittää, mitkä ovat ne asiakirjat ja tieteelliset tiedot, jotka ovat johtaneet siihen, että EFSA on ottanut eh, tällaisen päätöksen, tällaisen päätöksen tehnyt glyfosaatin myrkyllisyyden suhteen? Dank u wel. Directeur, ik heb eh, niet... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Valitettavasti en ole ehtinyt tutustua teksteihin kiireiden takia hirveän syvällisesti, mutta yksi kysymys Alankomaista. Me paneudumme nanoteknologiaan, varsinkin Twenten yliopistossa. Sitä käytetään uuselintarvikkeissa. Kyse on aivan uudesta teknologiasta. Ja tähän asti luulin, että meidän ei pitäisi olla huolissamme tilanteesta, mutta nyt kun puhutaan vesiputedirektiivistä uudesta sellaista, niin alkaa syntyä kriittisiäkin kommentteja. Joten en nyt oikein ymmärrä, että mikä nyt on totta ja mikä ei, joten voisitko kertoa tästä enemmän? Onko tähän liittyen jotain kertomuksia tarjolla tai voitaisiinko ne lähettää meille, jotta vielä ennen vuoden loppua Envi-valiokunnassa asiaa voidaan käsitellä teidän asiakirjojenne hyödyntää. Kiitoksia tähän. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi edustaja Dylla eilen haluaisi vasta, sillä minä olen populisti, mutta en ole vastuussa siitä, että eurooppalaiset viljelijät ovat epätoivoisia, sillä kaikki tämä ultraliberaali politiikka, joka valitettavasti nyt on heidät saattanut vaikeuksiin, on siihen syy. Meillä on nyt mahdollisuus hiukan käsitellä ympäristöllisiä ongelmia. Täällä maatalousvaliokunnassa ensinnäkin jäljitettävyys uskoakseni. Meillä ei ole nykyisin tuotantoketjussa kontrolleja. Ja valitettavasti olipa sitten kyseessä Ranska tai muu maa, ei ole tarpeeksi henkilökuntaa kontrolleja harjoittamaan. Merkinnät ovat minulle kaikkein tärkeimpiä. Tämän vuoden tammikuun alusta lähtien merkintöjä pitää olla. Niistä tehdään tarkistuksia ja ehkä yksi tuote viidestä sisältää alkuperämaa maininnan. Tämä vääristää avoimuutta. Meillä on todellinen ongelma EU-merkintöjen kanssa. eu merkintö ei tarkoita yhtään mitään, se vain kätkee taakseen kaikenlaisia petoksia. Olemme nähneet tämän espanjalaisen viinin kohdalla, mutta myöskin muiden tuotteiden, kuten oliiviöljyn tai naudanlihan tai muun vastaavan. Jäljitettävyys ja merkinnät mielestäni siis ovat ne kaksi pilaria, jotka ovat tarpeen, että voimme todellakin laadullisia, ympäristöystävällisiä tuotteita tarjota eri Euroopan maissa. Kiitoksia. Hauslik. Hauslik. Ja, <clears throat> herra Ull, Niin, herra Ull, tehän olette vierailleet ympäristövaliokunnassa ja valittelitte tätä kahta eri maailmaa, politiikkaa ja sitten riippumatonta tieteellistä maailmaa, johon meidän pitäisi luottaa. Ehkä teidän täytyy nyt hieman korjata tätä kuvaa. Tämä riippumaton, luottamusta herättävä tiedemaailma on tehnyt jo monia arvioita, DDT, PCB, Ja myöhemmin sitten piti vain todeta, että ei tämä ollutkaan niin riippumatonta. Eli ei ole tällaista täysin riippumatonta tiedemaailmaa ja politiikalla on tehtävä, sen täytyy punnita näitä tuloksia. Sitähän tiedemaailma ei voi tehdä. Eli te edustatte tätä riippumatonta tiedemaailmaa ja sitten me politiikkaa. No, nämä ei nyt mielestäni oli aivan hyvä asetelma. Olisin työhönne tyytyväinen, jos te tekisitte riippumattomia tutkimuksia, mutta tehän olette riippuvainen, se on teidän kohtalonne. Eli tehän teette vain tutkimuksia teollisuudelle ovatko ne Euroopan unionin toiveiden mukaisia, mutta eihän teillä ole mitään mahdollisuutta tehdä täysin riippumatonta tutkimusta. Teillä ei ole määrärahoja ja teillä ei myöskään ole tarpeeksi tutkijoita. Älkää väittäkö, että te olisitte taho, joka on riippumaton. Te vain tarkastatte. Te olette tarkastusviranomainen. Jos te voisitte olla riippumaton teollisuudesta, niin silloin varmasti teidän tilanteen julkisuudessakin olisi aivan erilainen. No sitten nämä neonikotinoidit. Tämä on aika jännittävä kysymys. Te sanoitte, että 97 prosenttia ovat sellaisia, joissa ei ole jäämiä. No, entäs sitten? sitten monimuotoisuuden ja biodiversiteetin pieneneminen ja kasvinsuojeluaineiden käyttö. Onko tässä joku yhteys? Sanoisitteko, että tässä on suora yhteys vai ettekö usko sitä? Kiitoksia, Bove. Monsieur Hurle. Kiitoksia, johtaja Urlo, on hienoa, että olette täällä. Olen tehnyt monia vuosia jo EFSAn kanssa yhteistyötä ja haluaisin tässä kiittää edustaja Tarabellaa siitä, että tästä Benetin tapauksesta hän muistutti, sillä tämä tapaus teki mahdolliseksi EFSAlle käynnistää työn, joka tarkoituksena oli taata viraston riippumattomuus eh, erilaisiin eturistiriitoihin liittyen. Ja tämä ei nyt ole valitettavasti kovinkaan nopeasti edennyt, joten selkeästi ongelma on olemassa. Tämä ongelma on moniosainen. Ensimmäinen osa on tämä tieteellinen osio. Meillä on todellakin metodiongelma tällä hetkellä, sillä Aina kun näitä tutkimuksia on tehty, niiden taustalla olevat tiedot ovat teollisuudelta tulevia. Bayerin, Monsanto ja kaikkien muiden toimijoiden kohdalla huomaamme, että näin on ollut. Tämän jälkeen asiantuntija ryhmä tarkastelee, onko tieteellisessä kirjallisuudessa vastakkaista tai puoltavaa tietoa ja tässä todellakin on tietyllä tavalla vääristymä, sillä nämä perustiedot ovat tulleet yrityksiltä. Meillä pitää olla mahdollisuus päästä tästä riippuvaisuudesta eroon, sillä hyvin huomaamme, että jos nämä pohjalla ovat asiakirjat ovat jo vääristyneitä, kaikki muukin on sitten vääristynyttä. Ja tästä pääsisin seuraavaan aiheeseen. Nykyisin kaikki tunnustavat sen, että viraston täytyy olla riippumattomampi ja te sisälläkin, viraston sisällä tätä problematiikkaa pohditte, mutta tässä on yksi ongelma, kun kaikki tuntevat mitään raha. Jos me haluamme, että meillä on virasto, joka on riippumaton teollisuudesta, Euroopan unionin talousarvion sisällä viraston pitää saada vähintäänkin puolet lisää rahoitusta. Riippumattomuutta ei saada aikaan ilman rahoitusta. Tällaista ei ole olemassakaan. Nyt meidän pitäisi olla älykkäitä ja puolustaa EFSAn riippumattomuutta ja sen resurssitarpeita ja näin todellakin voisimme saada kaikille aloille asiantuntijoita, jotka ovat todella riippumattomia, joilla ei ole jotakin muuta työtä tehtävänään. Ja tämä saisi meidät irti näistä eturistiriidoista ja epäselvyydestä. Niihin olemme sekaantuneet, kun mitään muutakaan mahdollisuutta ei ole. Eli lisää rahaa EFSAlle, se on ainut tapa taata riippumattomuus. Wyczerpaliśmy zgłoszenia od pani panów posłów. Więcej zgłoszeń nie widzę. Minulla ei ole mitään puheenvuoropyyntöjä jäljellä. Eli tässä tapauksessa ehkäpä Essan toiminnanjohtaja nyt haluaa 15 minuuttia meille puhua. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, and thank you, dear Oikein paljon kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisat edustajat. 20 kysymystä ja 15 minuuttia, melkoinen haaste, mutta ehkäpä lähde liikkeelle siitä, mitä kollega Bouvet sanoi, enemmän rahaa EFSAlle. No, tehän olette budjettiviranomainen, mutta ehkäpä ryhmittelisin kysymykset, jotka liittyvät riippumattomuuteen, tietoihin ja avoimuuteen liittyen. Lähdetäänpä tästä tietokysymyksestä liikkeelle. Se esitettiin useammassakin kysymyksessä. Parlamenttihan laati säädöksen, jossa velvoitetaan hakijaa tarjoamaan tietoa, jotta riskiarviointi voidaan toteuttaa – Eli riskiarviointi turvallisuuteen liittyen, se liittyy kaikkiin tuotteisiin, kuten myöskin lääkepuolella. Tietenkin tätä voidaan kritisoida yhtäältä, mutta näin vain laissa sanotaan. Asetuksen henki on tämä, joten säädöstä pitäisi lähteä muuttamaan ja täällä, jos missään, niin sitä pitäisi muuttaa. Eli lainsäätäjä, parlamentti ja neuvosto teidän tulisi muuttaa sitä, miten arviointeja ja tutkimuksia laaditaan. Nythän kyse on siitä, että hakemuksen jättäjät esittävät riittävästi tietoa hakemuksensa perusteeksi OECD-suuntaviivojen mukaisesti. Eivät nämä ole mitään yritystä keksimiä juttuja, vaan OECDn maailmanlaajuisia standardeja, eli miten karsinogeenitutkimukset tutkimukset maisiin liittyen toteutetaan rottia käyttäen. Eli nämä ovat niin sanottuja sertifioituja, riippumattomia laboratorioita, mutta silti aina niidenkin toimintaa voidaan epäillä, niin kuin te sanoitte niin silti silti emme luota näihin tietoihin, koska teollisuus on tässä takana, kun näitä tutkimuksia teetättävät. Kyse ei ole EFSAn kansalaiskaltaisesta kaltaisesta tai lääkeviraston kaltaisesta riippumattomasta tahosta. Eli nyt tarvitaan muutosta, poliittista tahtoa. Me emme voi lähteä muuttamaan sitä. Meidän täytyy hyödyntää hakijan tarjoamia tietoja ja muita tarjolla olevia tieteellisiä ja kirjallisuudesta löytyvää tietoa. Glyfosaattiista puhuttaessa olemme tutkineet yli 700, 700 tutkimusta ja ää, artikkelia. Eli kaikkea mahdollista tietoa, jota tieteen kentältä on löydettävissä. Mutta yhtenä esimerkkinä mainittakoon seuraava. Yhdysvalloissa tutkitaan siitä, että missä määrin bisfenoliini on myrkyllinen. Ja veronmaksajat ovat investoineet tähän yhteen tutkimuksen 30 miljoonaa dollaria. Me, teetä, me käymme monia satoja tutkimuksia vuosittain läpi, joten jos te uskotte, että me voisimme maksaa nämä tutkimukset, kyse ei ole viidestä miljoonasta vaan kyse on sadoista miljoonista eurosta, joita tarvittaisiin lisää. Eli kyse on poliittisesta päätöksestä, eli siitä, onko yhteiskunta valmis maksamaan näistä tutkimuksista, vaiko hakijat, jotka haluavat tehdä tämän tutkimuksen. Me käymme kaikki nämä tutkimukset läpi, ovatko ne tieteellisesti päteviä, ovatko ne vedenpitäviä, loogisia – ja niin poispäin. Ja me olemme vakuuttuneita, että me olemme kykeneviä arvioimaan tutkimuksia riippumatta siitä, ketkä ovat ne teetättäneet. Joten minä luotan järjestelmään täysin. Tätä käytetään maailmanlaajuisestikin. Ja jos joku haluaa lähteä sitä muuttamaan, niin se kyllä edellyttää poliittista tahtoa. Mitä taas tulee toimijoidemme riippumattomuuteen, tämä toinen puoli kolikoa, eli kuinka riippumattomia me olemme. Meiltä on 450 ja heidän täytyy toimia henkilöstösääntöjen mukaisesti, ilmoitettava riippumattomuussuhteensa, eli ne ovat ikään kuin komission virkamiehiä, vaikkakin erilaisella sopimuksella. Meillä ei ole mitään virkamiehiä, vaan viiden vuoden sopimuksella toimivia määräaikaisia toimijoita. Ja lisäksi käytämme jäsenvaltioiden asiantuntijoita hyväksi, ja mielestäni tämä oli viisas lainsäätäjien tekemä päätös, sillä meillä on nyt mahdollisuus hyödyntää kansallisia asiantuntijoita tapauskohtaisesti. Eli katsotaan, ketkä ovat päteviä esimerkiksi hyönteisiin liittyen ja he ovat sitten meidän työryhmissä ja paneeleissamme mukana. Miten voimme varmistaa, että he ovat riippumattomia? Kollegat Bove ja Hoisling tietänette, että meillä on tiukka riippumattomuuspolitiikka. Kaikki, jotka työskentelevät meidän kanssamme, heidän on esitettävä eturistiriitamahdollisuudet. Noin 8000 tällaista ilmoitusta käymme vuosittain läpi. Ja tieteellisen komitean kokouksessa käymme noin 35 000 aihetta läpi, joten tämä on melkoinen haaste ja meidän täytyy varmistaa, että olemme riippumattomia. No voimmeko olla täysin riippumattomia? Meidän täytyy pitää järki kädessä, eli muistaa, että yliopistotutkijat Horisontti 2020 tutkimusohjelman mukaisesti heidän täytyy tehdä PPP-yhteistyötä, eli tutkimuksessa täytyy myöskin teollisuus huomioida. Ja on tietenkin selvää, että teollisuus haluaa parhaat mahdolliset asiantuntijat käyttöönsä. Muuten ei tutkimuskentällä pääse eteenpäin. Ja sitten kun he kääntyvät ESFSan puoleen, niin me sanotaan, että no te olette saaneet tiete- rahoitusta myöskin teollisuuden puolelta, joten tässä on nähtävissä tällainen poliittinen ulottuvuus. Yhtäältä ajetaan kilpailukykyä, innovointia. Me haluamme ajaa tutkimusta ja innovointia ja kehitystä, mutta toisaalta me vaadimme täyt, täysin riippumattomia asiantuntijoita, mutta nyt on löydettävä se kultainen keskitie, jotta vältytään eturistiriitatilanteita, mutta käyttäen todellisia asiantuntijoita, Eli tässä ei voida puhua mustasta val- ja valkoisesta, ei se niin yksinkertaista ole. Meillä on politiikkaa, täytäntöönpanovälineitä ja nyt tätä politiikkaa on sovellettu, hyödynnetty konsultaatiojärjestelmää, joka on paraikaa käynnissä juuri tähän riippumattomuuteen liittyen. Minä toivoisin, että myöskin te kantaisitte kortenne kekoon tässä prosessissa, kun meidän riippumattomuuspolitiikkaamme muokataan. Minä uskon, että EFSAlla on tiukimmat kriteerit tähän liittyen. Onko se täydellinen järjestelmä? No ei todellakaan, mutta se on se kultainen keskitie, eli poliittinen puoli ja riippumattomuus huomioidaan. Ja päivittäin me tarjomme tähän haasteeseen avoimessa hengessä. Joka ikinen eturistiriita ilmoitus on löydettävä nettisivuiltamme. Emme me näitä salaa. Ja sitten mitä tulee dataan ja avoimuuteen, siihen viitattiin glyfosaatista puhuttaessa. Heräsi kysymys, että miksi ette julkaise kaikkia työssänne käyttämiänne tutkimuksia? No, helppo kuvitella, että jos hakija investoi miljoonia johonkin tutkimukseen, niin sitähän pidetään omana, te, omana ja sitä on suojeltu teollisen ja tekijänoikeuksien teollisia tekijän oikeuksien kautta. Ja nyt halutaan välttää, että kilpailija vie Brasiliaan tai muualle tämän ja saa siellä markkinointiin luvan käyttäen hyväksi sellaista tutkimusta, jonka muu on teetättänyt ja maksanut. Joten meidän täytyy toimia avoimuuden hengissä, mutta, mutta kuitenkin vaalien teollisia tekijän oikeuksiin liittyviä suojalausekkeita. Eli ei tämä ole mustavalkoinen tilanne, vaan meidän täytyy harkintaan perustuen toimia tuomioistuinhan tapauskohtaisesti ikään kuin ohjeistaa meitä. Ja hiljattain tehtiin Orhusin yleissopimuksen liittyvä päätös. Se jollakin tavalla vaikuttaa meidän tutkimustoimintaamme. Ja Euroopan parlamentin neljä jäsentä pyysivät meiltä mahdollisuutta tutustua kaikkiin glyfosaattitietoihin. Ja ensimmäistä kertaa julkaisimme 10 000 sivua raakadataa ulkopuolisten tutkittavaksi. Ja me haluamme, että EFSAn työhön voidaan paneutua, se voidaan käydä läpi. Me haluamme, että ulkopuolisetkin tahot arvioivat meitä, mutta me emme tietenkään voi julkaista kaikkia tietoja. Meidän täytyy noudattaa lakia teidän ohjeittenne mukaisesti. Jokunen minuutti puheaikaa on vielä tarjolla. No minäpäs käyn nämä kaikki kysymykset vielä lyhyesti läpi. On tietenkin selvää, että en voinut vastata vielä kaikkiin. Sitten kollega Dorfmanin kysymykseen. Eli onko järkevää lähteä jäämäarvojen osalta lähteä laskemaan näitä raja-arvoja? Mielestäni nämä maksimiraja-arvot ovat turvallisia. Jos ne alitetaan, niin silloin ollaan turvallisilla vesillä. Eli kyse on laadun varmistamisesta. Ja missään nimessä tätä ei pitäisi, pitäisi lähteä vesittämään. Mutta tämän raja-arvon alittaminen vielä suurimmassa määrin, niin se ei välttämättä toisi enää mitään lisää hyötyä. Se voi olla enää pelkkä markkinointikikka. Ja sitten kollega Ajus, teidän kysymyksenne, me yritämme huomioida myöskin teidän panoksenne tässä riippumattomuuteen liittyvässä poliittisessa toiminnassamme. Ja olisi hienoa, jos tekin voisitte kantaa kortenne kekoon. Ja sitten tämä ulkoisten tutkijoiden rekrytointi, nehän he ovat kansallisia asiantuntijoita, jäsenvaltiot maksavat heidän palkkansa ja se on meille suurin ongelma, sillä nyt on sanottu, että työnantajat ilmoittavat, että meidän henkilöstömme on käytettävissä, kunhan maksatte korvauksena tonnin per päivä, ja sellaisia rahoja meiltä ei löydy. Joten tähän astihan järjestelmä on pano pohjautunut vapaaehtoisuuteen, eli työnantajat antavat mahdollisuuden et, siihen, että työntekijät voivat 50 päivän ajan vuodessa työskennellä EFSAlle mutta nyt yhä enenevässä määrin on annettu ymmärtää, että meillä ei ole varaa tällaiseen hyvän tekeväisyystoimintaan. Mutta jos näitä asiantuntijoita ei käytettävissä, niin sitten voimme pistää lapun luukolle. Joten kyllä tämä järjestelmä on fiksu, mutta arka luonteinen. Me tarvitsemme kansallisen tason vihreää valoa, jotta parhaat asiantuntijat voivat tehdä työtä Euroopan hyväksi, eli arvioida riskejä se on ehkä suurin haaste, jonka olemme nyt kohdanneet. Miten saamme parhaat asiantuntijat käyttöömme ilman, että niille tarvii maksaa tai solmia sopimuksia, tai että voimme tarjota heille julkaisumahdollisuuksia tai palstatilaa ja niin poispäin. Joten tähänkin liittyen jäsenvaltiotasolta ja parlamentissa tarvitaan poliittista tukea. Ja sitten on neonikotinoideihin esitetty kysymyksiä. Vuonna 2013 tämä kiellettiin ja sitten meiltä pyydettiin komission taholta tutkimuksia ja 2016 kolmen aineeseen liittyen esitimme lausuntomme ja nyt arvioimme nämä aivan täysin uudelta pohjalta ja marraskuussa tätä vuotta julkaisemme uudet päätelmät siihen liittyen, minkälaisia riskejä neonikotinoidit sisältävät. Ja sitten tämä Be Guidance-asiakirja, käytämmekö sitä? Sehän laadittiin vuonna 2012 ja siitä on keskusteltu jäsenvaltioiden kanssa vuosina 2013 ja 2014. Näitä ei ole vielä hyväksytty pysyvässä komiteassa, koska eräät jäsenvaltiot suhtautuvat tähän vielä varauksellisesti, mutta neonikotinoidien osalta käytämme näitä suuntaviivoja komission pyynnöstä. Eli tässä hyödynnetään uutta ohjeistusasiakirjaa. Arvoisa puheenjohtaja, paljon olisi vielä sanottavana, mutta aika vain loppuu ja haluaisin antaa teille sellaisen mahdollisuuden, että minä voisin vastata vielä kirjallisesti niihin kysymyksiin, joihin en vielä vastannut. Ja mikäli vain haluatte, niin voimme olla suoraan yhteydessä kahden keskisestikin syvällisemmin paneutua näihin asioihin ja mielelläni tulen tänne keskustelemaan kanssanne kerran vuodessa. Ja totuttuun tapaan, niin mehän opimme enemmän teidän kysymyksistänne kuin te minun vastauksistani, joten hienoa, että näitä kysymyksiä sateeli ja vielä kerran kiitokset tästä keskustelumahdollisuudesta. Kiitos tak ciekawe wystąpienie. Kiitoksia. Paljon kiitoksia tästä erittäin mielenkiintoisesta esityksestä. Uskoakseni te onnistuitte täällä voittamaan suosiota jäsenten keskuudessa näillä vastauksillanne sekä kirjallisilla että suullisilla. Nyt jos jollakin jäsenellä on sellainen olo, ettei saanut vastausta vielä kysymyksiin. Otamme toisen kysymyskierroksen. Ovatko kaikki tyytyväisiä? Ahaa. Niin, edustaja Anju ei tietenkin jätettä mahdollisuutta käyttämättä. Olkaa hyvä. Well, as colleagues, Hauslingen. Kuten Hauslingen ja Flanagan, äh, kun he saivat lähes kolme minuuttia, niin minä voisin esittää vielä toisenkin kysymyksen. Nimittäin nämä neonikotineja koskevat peltoala arviot. Meillä on eräillä toimijoilla mahdollisuus käyttää näitä ja toisilla ei. Ja sitten mehiläisten hoitajat joutuvat arvioimaan, missä mehiläisten suurin kuolleisuus esiintyy. Me voisimme tästä todellakin oppia jotakin. Olen maatalousministeriämme pyrkinyt vakuuttamaan siitä, että hän ottaisi tämän mahdollisuuden käyttöön, mutta nämä pelto, todelliset peltotutkimukset äh, kertovat meille paljon, laboratoriotutkimukset vähemmän. Ja vielä edustaja Jaara. No minäkin haluaisin vielä sitä kysymyksen neonikotinoideista. On tehty tutkimuksia, joita ei ole julkaistu, mutta komissio on kuitenkin tehnyt jo joitakin johtopäätöksiä ja haluaisi kieltää sen. Tämä nyt ei oikein äh, sovi yhteen, jos EFSA on tuloksia, niin ne täytyy julkaista, niitä pitää keskustella. No tässä kuitenkin komissio nyt vetää johtopäätöksiä, vaikka mitään ole julkaistu. Tässä ei nyt kansalaiset saaneet tietää mitään. Miten tämä selittyy? Onko tutkimus valmis? Tunnetteko tulokset, koska se julkaistaan? Ja miksi komissio voi vetää johtopäätöksiä tutkimuksesta, jota ei vielä ole julkaistu? Paljon kiitoksia. Ehkäpä Voisimme puhua hiukan enemmän vielä mehiläisistä. Monet nimittäin esittävät kysymyksiä mehiläisiin liittyen. Nyt on kevät, joten nämä mehiläiskysymykset vain lisääntyvät. Voisitko kertoa nyt kaiken mahdollisen mehiläisistä, hyvä toiminnanjohtaja? Kiitos, mitä neonikotinoideihin tulee, niin minä en tässä voi puhua komission puolesta. Me olemme julkaisseet kolme raporttia syys, syksyllä 2000 2016 ja me olemme sanoneet siinä, että on riski olemassa mehiläisille ja marraskuussa 2017 tulee lopullinen ö, raportti tästä. EFSA on monta vuotta työstänyt mehiläisten terveyttä. Me yritämme tässä saada aikaiseksi holistisen näkökulman. Me haluamme tarkastella yksittäisiä stressitekijöitä, kuten parasiiteja tai kemikaaleja, vaan me haluamme saada holistisen näkökannan stressitekijöistä, jotka liittyvät mehiläisiin. Tämä monivuotinen hanke yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tässä on myös EU-laboratorio Ranskassa mukana. Me olemme myös mukana mehiläisviikoilla täällä yhdessä Euroopan parlamentin kanssa haluamme tässä tehdä yhteistyötä, joten EFSA haluaa todellakin sitoutua tähän työhön, tähän holistiseen lähestymistapaan. Se on aika monimuotoinen tieteellisestä ja matemaattisesta näkökulmasta, mitä näihin eri tekijöihin tulee. Ja me tulemme sitten kertomaan teille, miten ähm, me, mehiläisten elinolosuhteita voidaan parantaa. Bardzo dziękujemy proszę państwa w ten sposób kończymy ten punkt. Jeszcze raz dziękujemy panu dyrektorowi. Paljon kiitoksia. Nyt pääsimmekin tämän kohdan päätökseen. Paljon kiitoksia tohtori Url. Kiitokset tästä. Kiitokset vierailustanne. Me tulemme nyt seuraavaksi puhumaan ilmastonmuutoksesta. Tämä on toinen mielenkiintoinen kysymys. Joten kiitokset jälleen kerran. Seuraavaksi keskustelemme ilmastonmuutoksen seurauksista Euroopan unionin maataloudelle. Meillä on tutkimuksen esittely. Kyseessä on ähm, YK-ilmastokokouksen COP21 seuranta. Ja tämän tutkimuksen on tilannut äh, parlamentin politiikan yksikkö B tarkoituksena arvioida tilanteen muutosta erityisesti Euroopan unionin maatalouden suhdetta ilmastonmuutokseen tässä Pariisin ilmastokokouksen kontekstissa. Erityisesti keskitymme hiljattaisiin päätöksiin ähm, yhteisessä maatalouspolitiikassa. Haasteet ovat erittäin merkittäviä. Ja tämä tutkimus tarkastelee yhteisen maatalouspolitiikan roolia ja sitä, Mihin haluaisimme ohjata tätä politiikkaa vuoden 2020 jälkeen, erityisesti kasvihuonepäästöjen osalta. Haluaisin nyt toivottaa Keili Haatin ja Ben Allenin asiantuntijamme tervetulleeksi. He tulevat IEEPstä, yhdistyneestä kuningaskunnasta. Euroopan ympäristöpolitiikka-instituutista. Ja teillä on nyt yhteensä 20 minuuttia aikaa, joten Keili Haatilta kuulemme ensin. En tiedä, haluatteko molemmat käyttää puheenvuoron ja ottaa kysymyksiä, mutta teillä on yhteensä kuitenkin 20 minuuttia aikaa. Olkaa hyvät. Thank you very much, Mr. Chairman. Um... Kiitos, herra puheenjohtaja. Teemme tämän hieman eri järjestyksessä. Minä aloitan sitten sanon Keilille, hän sitten jatkaa. Kiitos, että kutsuitte meidät tänne tänään esittelemään tätä raporttia. Toivottavasti te olette saaneet kopion, koska tässä on hyvin paljon yksityiskohtia. Siinä puhutaan mm, siitä, miten maatalous vaikuttaa COP21 päätöksiin ja myös ilmastopäätöksiin vuoteen 2030 asti. Ja tässä myös pohditaan sitä, miten voitaisiin toimia vuoden 2020 jälkeen, mitä ilmastotoimiin tulee. Eli otan tässä kaksi ensimmäistä osaa, eli maanviljelyn ja ilmaston välinen suhde, eli se, miten maanviljely vaikuttaa ilmastoon ja päinvastoin. Tässä on kaksi eri roolia sitten. Sitten EUn ilmastotoimet ja se, mitä on tehty Euroopan unionissa, miten maanviljely vaikuttaa siihen ja mitä tulevaisuudessa voidaan tehdä sitten. Sitten ähm, Kelly käsittelee tätä kahta viimeistä kohtaa. Mitä sitten maanviljelyyn ja ilmaston väliseen suhteeseen tulee? Maanviljely on tuotantosektori Siihen vaikuttaa ilmasto monellakin tapaa ja riippumatta siitä, muuttuuko ilmasto vai ei. Ja tässä voi katsoa eri maanviljelyjärjestelmiä, esimerkiksi Pohjoismaat, siellä kasvukausi on lyhyempi, lämpötilat ovat alhaisempia, sitten Välimeren maat, siellä on usein kuivaa, kuivia alueita, lämpötilat ovat paljon korkeampia. Ja mitä nyt tapahtuu ilmastonmuutoksen kautta, me näemme lämpötilavaihteluita, lämpimämpiä talvia tai sitten joissakin maissa kylmempiä talvia, kesät ovat muuttuneet veden saatavuus on muuttunut monilla alueilla, alueet, joissa jotka ovat olleet kosteita, jos on satanut, usein siellä on kuivuutta tai sitten on tulvia monilla alueilla ja myrskyjä, maastopaloja ja nämä sitten vaikuttavat eri alueisiin eri tavalla. Mitä maanviljelyn ja tuototon tulee, tuhoajat, haitalliset eliöt liikkyvät, kun talvet ovat lämpimämpiä, niin sitten tuhojat eivät kuole niin helposti ja sitten ne vaikuttavat tietysti myös maanviljelyjärjestelmään. No, toki ilmasto on aina vaikuttanut maanviljelyyn, mutta ilmastonmuutokset vaikuttavat siihen, miten maanviljelyn täytyy vastata näihin vaihteluihin. Miten sitten maanviljely vaikuttaa itse ilmastoon? On kolme katsantokantaa. Ensinnäkin maanviljely tuottaa kasvihuonekaasuja, se miten maata hoidetaan, no sitten myös metaanipäästöt ja esimerkiksi miten energiaa käytetään prosessointiin muun muassa tai maanviljelykoneisiin. Mutta mitä maankäyttö ympäristösektoriin tulee, niin näitä päästöjä voidaan poistaa esimerkiksi hiilen sitouttamisella. Ja tämä on aika tärkeää, kun taistellaan ilmastonmuutosta vastaan Euroopan unionissa. Ja sitten maanviljelyllä on rooli kun vähennetään päästöjä muilla sektoilla, esimerkiksi kun puhutaan uusiutuvasta energiasta, biomassa-energiasta ja myös kun puhutaan aurinkoenergiasta, tuulienergiasta. Ja näitä on enemmän sitten maaseudulla kuin kaupungeissa. Eli tässä on kolme eri vaikutusta ilmastoon, sekä myönteisiä että kielteisiä. Mitä sitten päästöihin tulee, mistä ne lähinnä tulevat? Te tunnette ehkä tämän kuvan. No, <laughs> en oikein itsekään näe täältä tuonne, mutta suurin osa päästöistä tulee suolisto käymisestä, että se on noin 42-43 prosenttia. Sitten on myös lanta, 15 prosenttia liittyy sitten lantaan. Eli yhteensä noin 50 prosenttia sitten, mitä näihin kahteen tulee. Ja usein karjan, karjan kiinnitetään huomiota, sitä kritisoidaan usein. Meidän ei pitäisi kuitenkin unohtaa päästöjä, jotka tulevat itse maasta. Ja noin 38 prosenttia tulee maan käytöstä. Ja tähänkin täytyisi puuttia. Ja nämä luvut ovat siis EU-tasolla, mutta sitten jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin vaihtelua Saksa, Ranska, yhdistynyt kuningaskunta yhteensä 44 prosenttia, mitä maanviljelypäästöihin tulee. Ainoastaan nämä kolme maata yhteenlaskettuna muissa maissa on eroja, mistä nämä päästöt tulevat, kuten tästä nähdään. Niin toivottavasti näette, niin joillakin sektoreilla on hiilen sitouttamista, eli on mahdollisuus vähentää päästöjä. Nämä ovat siis nettolukuja. Sitten kun puhutaan kasvihuonekaasupäästöistä, maanviljelijä noin viidenneksi suurin energia, teollisuus, liikenne ovat edellä ja kaupalliset päästöt. Minä selitän ehkä tätä jakoa tässä nyt vielä enemmän. Tämä liittyy tähän taakanjakopäätökseen. Mutta maiden välillä on siis eroja ja maanviljelyosuudesta tulee merkittävämpi ajan myötä. Ja tämä on otettu liittyen vaikutuksen arviointiin, joka on tehty. Ja tässä on luvut vuoteen 2030 asti ja sitten aivan täällä laidassa vuoteen 2050 asti ja sitten tämä sininen on maanöljystä tulevat päästöt. Ajan myötä on pienentymistä kuitenkin tapahtunut, mutta ei kuitenkaan niin paljon kuin muilla sektoreilla. Eli mm, mitä näihin päästöihin tulee, niin ne oikeastaan lisääntyvät. Eli kun maan viljely tulee tulevaisuudessa olemaan vastuussa suuremmasta osasta päästöjä. Eli mitä me teemme nyt sitten Euroopan unionissa, mihin toimimme voimme ryhtyä ja mikä, missä me olemme tällä hetkellä, kun vastaamme Pariisin haasteisiin. 2020, eli tämä, nämä puitteet, joissa me nyt olemme, tämä on vastaus Kioton pöytäkirjaan ja ne tavoitteet, jotka siellä asetettiin. Eli tämä 2020 ilmasto- ja energiapuitteet. Tässä puhutaan maanviljelyn eri sektoreita tässä. ESD muut kuin CO2-päästöt sitten 22 puitteissa on myös LULUCF otettu mukaan, mutta mitä maanviljelyyn tällä hetkellä tulee, niin tässä pitää raportoida ainoastaan, jos jäsenvaltiot näin haluavat. Ja tämä tulee tulevaisuudessa muuttumaan, eli tämä 22 vuoden 2030 puitteissa. Ja tässä on vielä muita, ele, muita elementtejä. Ne tulevat sitten mukaan näihin sitoviin tavoitteisiin. Eli tässä tulevissa puitteissa siinä on Pariisin sopimus pohjalla. Tässä on EUn vastaus, eli 40 prosenttia on tavoitteena, mitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tulee. Ja tässä on tehty sopimus ähm, maailmanlaajuisesti pohjautuen Pariisiin pohjautuen ja sitten pyritään tähän maksimissaan kahden asteen lämpötila muutokseen. Sitten tässä tarjotaan vastaus myös jäsenvaltioille, eli niiden täytyy vastata miten ne tulevat vastaamaan näihin ilmastohaasteisiin ja maan viljely tulee olemaan avainasemassa tässä yhteydessä. On muitakin avainpolitiikkoja olemassa olevia ja sellaisia, tai muuta, joiden avulla pyritään muuttamaan äh, esimerkiksi uusiutuvia energioita koskeva direktiivi ja sitten vesipuitedirektiivi se, miten nyt sitten nämä päästöt jakautuvat. Minä mainitsin Lulu CF, siellä käsitellään tätä CO2-päästöjä, se koskee päästöjä uusiutuvaa energiaa, biomassaa. Sitten meillä on asetus, joka käsittelee metaania muun muassa. Ja me, tämä liittyy karjan kasvatukseen, maanviljelyyn, maankäyttöön mitä on tärkeää tässä uudessa ehdotuksessa on joustavuus näiden mekanismien välillä. Eli kun puhumme taakan jako säännöstä, niin tässä yritetään tukea jäsenvaltioita, koska tässä on asetettu sitovat tavoitteet, mitä tähän taakanjakoon tulee. Mitä päästöihin eri jäsenvaltioista tulee. Tässä näette osu, maanviljelijän osuus, muu kuin CO2, tässä taakanjakopäätöksessä. Tässä on liikenne ja maanviljely muun muassa. Sitten tässä on Irlanti keskellä, siellä on suurimmat päästöt. Sitten Tanska, Liettua, Latvia, kor- siellä on korkeat päästöt. Maltassa ja Italiassa sitten taas vähäiset päästöt, mitä tulee maanviljelyosuuteen. No sitten 2030, se mitä näette, tässä on nyt eri tavoitteet, eri tavoitteet, mitä on siis vuosille 2020 ja 2030, mitä harmaisiin tulee. Ne on 2020 tavoitteet ja nämä liittyvät osittain BKT ja sitten tässä on otettu huomioon myös sopeutumisaika Keski- ja Itä-Euroopan maille, jotta ne voivat vastata näihin haasteisiin taakan, jako, taakan joko päätöksen puitteissa. Nämä koskevat siis päästövähennyksiä, eli päästöt eivät saa kasvaa näillä taakan jakopäätössektoreilla. Minä mainitsin LULU-CF, ja tämä on taas tärkeää, jos haluamme päästä nolla päästöihin. Tämä on vastaus siihen, että on oikeastaan aika vaikea maanviljelyn näkökulmasta päästä tähän, joten on pohdittu sitä, kuinka paljon maanviljelysektori voi käyttää LULUCF hyväksi. Puhutaanko nyt tässä siis taakanjakopäätöksen yhteydessä? Liettuassa, Latviassa, Irlannissa, Tanskassa eniten joustuvuutta ja tämä vastaa myös näitä maanviljelypäästöjä mitä taakan jakoon tulee. Lulu CF ei voi lisätä päästöjä LULUCF-sektorilla. Tämä tarkoittaa sitä, että jos maanviljelysektori käyttää joustavuutta, niin silloin LULUCF täytyy sitten vielä ylittää tavoitteensa. Eli jos maanviljelyssä on otettu huomioon tämä taakanjako ja LULU-CF, siis molemmat. Ennen kuin tässä annan kollegalleni puheenvuoron, niin mitä tämä tarkoittaa nyt sitten maanviljelyä? Tämä saattaa vaikuttaa haasteellisilta. Tavoitteet on asettu aika korkealle, mutta on kuitenkin eri toimia, joita maanviljely voi käyttää. Monia on käytetty, ne on testattu ja tässä on, nämä toimivat siis, on käytetty muassa suojaviljelyä, kerääjäkasveja ja niin edelleen. Mutta niin kuin sanoin LULUCFään liittyen, meillä on myös mahdollisuus ottaa huomioon kosteikot, suot ja metsämaat tässä yhteydessä. Ja annan tässä Keilille nyt puheenvuoron. Thanks, Ben. So... Kiitoksia. Jos siirrymme nyt siihen potentiaaliin, jota YMPssä on ilmastotoimien tukemiseksi, kuten hyvin tiedätte, YMP on kehittynyt aikojen myötä hyvin paljon ja ilmastotavoitteet ovat muuttuneet painavammiksi kuin ennen viime vuosina. Nyt tämä Ilmastotoimet ovat yksi kolmesta tärkeimmästä osiosta YMPC ja se on oma riippumaton ilmastonmuutoksen vastustamisen ja siihen sopeutumisen osionsa. Puitteisto on olemassa, meillä on paljon välineitä ja mittareita YMP sisällä, joilla on mahdollisuus tuottaa ilmastohyötyjä. Ja on myöskin tarpeen korostaa sitä, että että nykyisessä monivuotoisessa rahoituskehyksessä meillä on myöskin sitoumus 20 prosenttia kokonaistalousarviosta suunnata ilmastotoimiin. Ja hiljattaisessa komission työasiakirjassa todetaan, että ainakin puolet tästä osiosta on suunnattu YMP. -hän. Nykyisen seurantamenetelmän mukaan uskoakseni ehkäpä joku toinen taho voisi sanoa, että tämä on yli arvioon, mutta näin on. Meillä on YMPS jo olemassa olevia välineitä, jotka voivat tulla mukaan ilmastotoimiin, kuten esimerkiksi ympäristöstandardit, erityisesti mitä tulee maaperään tai hiilivälineet, jotka liittyvät metsätoimiin. Meillä on neuvoa antava järjestelmä, neuvoa antava palvelu. Tämä koskee ympäristövaikutusten mukaan ottaa. Meillä on myöskin vihreitä maksuja ja meillä on korvauksia pysyvistä laitumista. Nämä liittyvät äh, erityisiin tavoitteisiin ja tietyt EF-toimet myöskin tukevat äh, ilmastotoimia. Meillä on siis hyvin paljon välineitä, joita voimme käyttää sekä maanhoidollisia että investointiin liittyviä ja hyvin paljon joustoa on olemassa, jota tarjoamme jäsenmaille siinä, kuinka nämä toimeen panevat asioita. Enemmän joustoa lisättiin hiljattaisessa uudistuksessa pilareihin yksi ja kaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että käytännössä Toimien toteutuminen riippuu hyvin paljon siitä, kuinka paljon jäsenmaa toteuttaa erilaisia toimia. Ja luonnollisesti tämällä on vaikutuksensa siihen, minkälaisia mahdollisuuksia viljelijöillä on käytössään. Jäsenmaiden täytyy motivoida viljelijöitä, jotta nämä ryhtyvät toteuttamaan toimia käytännössä. Mitä sitten näemme nyt toimeenpanon alalla? Uskoakseni tässä haluaisin tulla esiin sen, että kunnianhimo vaikuttaa olevan rajallista tähän mennessä. Kunnianhimo käyttää näitä olemassa olevia mahdollisuuksia ilmastotoimiin. Esimerkiksi huomataan, että ilmastotoimet eivät ole ähm, neuvontajärjestelmässämme pakollinen osio. Ja meillä on myöskin pysyviä laitumia ja näin itse asiassa hiiltä palautuu ilma kehään. Kuten tässä totesin, monia kehitysohjelmia ja välineitä on olemassa. Ne ovat hyvin monimuotoinen työkalupakki, joka on joustava, jolla voimme vastata tarpeisiin täyttää ilmastotarpeita tai himoa, mutta tästä piirakkakaaviosta näemme ne toimet, jotka liittyvät ilmastotoimiin, ne ovat nämä tumman vihreä sektori, johon nuoli osoittaa. Ne edustavat vain 8 prosenttia ohjelman rahoituksesta tähän mennessä. Luonnollisesti osa rahoituksesta, joka suunnataan muihin tarkoituksiin, voi olla sellaista, että sillä on toissijainen ilmasto pyrkimys, joten en sano, että vain 8 prosenttia on tämä osuus ilmastotoimissa, mutta tässä ovat kaikki ohjelmoidut rahoitusosiot. Jäsenmaiden tilanteet ovat hyvin monimuotoisia. Me näemme, että näissä oransseissa maissa on Euroopan unionin keskitason alapuolella ohjelmataso ja vihreässä yläpuolella. Tässä ei ole kaikkia maata kuitenkaan mukana, kuten esimerkiksi Sloveniaa. Nyt huomaan, että aika ylittyy, mutta paljon ei ole vielä enää jäljellä. Jos tarkastelemme sitä, mitä tavoitteita ilmastoalalla on äm, tässä äh, ohjelmajaksossa asetettu, huomaamme, että osa näistä on melkoisen matavilja, vain 2,8 miljardia on suunnattu energiatehokkuuteen. Tämä on paljon rahaa, mutta se on alle 2 prosenttia kokonaisosiosta, kokonaistalousarviosta. Ja aivan samoin vain pari prosenttia on suunnattu investointiin, joiden tarkoituksena on leikata kasvihuonepäästöjä. Ja oikealla puolella meillä on 1,8 prosenttia maasta, joka on äm, hiilen sieppaamiseen ja säilytykseen suunnattu erityisesti tässä yhteydessä monet jäsenmaat tarkastelevat niitä mahdollisuuksia, joita maatalousmaassa on hiilen sitomiseen, jotta voisimme näin auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Eli huolimatta Eli ähm, tämän sektorin ei suuria leikkauksia täydy tehdä ja YMPssä on olemassa äh, tarpeellisia välineitä, mutta tästä huolimatta toimiin taisi on ryhdytty, vaikka mahdollisuus on olemassa. Nyt lopultakin, jos pohdimme sitä, mitä tämä tarkoittaa tulevaisuuden kannalta, meidän täytyy tunnustaa tosiasiat, Pariisin sopimuksen tavoitteet saavuttaaksemme. meidän täytyy olla nolla päästötaso kaikilla sektoreilla noin vuonna 2050, ja kuten aikaisemmin korostettua, meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota siihen, kuinka maataloussektori voi nämä tavoitteet eh, saavuttaa ja olla tärkeässä roolissa tulevaisuudessa erityisesti, eh, jos käy niin, että päästöt eh, muihin sektoreihin varrettuna kasvavat ajan myötä. Mutta meidän täytyy ottaa huomioon, että maataloussektorilla on kuitenkin monia eri tavoitteita. Meidän täytyy vähentää ilmastopäästöjä, mutta Sektorilla on kuitenkin ruoan tuotannon kautta tärkeä rooli, kuten myöskin palveluiden tarjoamisen kautta, joten meidän täytyy tasapainottaa kaikki nämä erilaiset sektoria kohtaavat tarpeet. On kuitenkin mahdollisuuksia toimia. Näitä toimia ei vain vielä ole tehty ja halusin korostaa, sitä mainitsin tuossa äsken näitä toimia jo, mutta Nämä ovat eh, toimia, jotka koskevat kaikkia sektoreita, sekä eh, karja- että viljelysektoria. Meidän täytyy tunnustaa, että huolimatta tästä mahdollisuudesta ja potentiaalista hyvin paljon eroavaisuuksia esiintyy näiden toimien kohdalla riippuen siitä, missä ne on toteutettu. Mikä sitten tilanne tulevaisuudessa on? Tässä on monia ehdotuksia kertomuksessamme. Ensimmäinen koskee todisteita. Ensimmäinen ongelma on se, kuinka tunnistamme ne toimet, jotka tuottavat tulosta kentällä tällä hetkellä. Ja meidän tulee myöskin ymmärtää, mikä niiden mahdollisuus on ilmastonmuutoksen vastustamisessa. On hyvin vaikea tätä todellista vaikutusta arvioida niin, että koko sektori voisi edetä eteenpäin. Kuitenkin tarvitsisimme selkeitä poliittisia tavoitteita. Meillä pitää olla visio ja monen tahoinen lähestymistapa siinä, kuinka me onnistumme ilmastoleikkauksissa, päästöleikkauksissa tällä koko sektorilla. Uusi ehdotettu hallintoasetus itse asiassa ehdottaa, että jäsenmaiden pitäisi 50 vuoden suunnitelma tehdä ilmastotoimista tietyillä sektoreilla ja e, metsänhoito ja maanviljelys kuuluvat näihin sektoreihin. Meidän täytyy pohtia myöskin sitä, pitäisikö maataloussektorilla olla oma tavoitteensa nimenomainen tavoite maanviljelyksen alalla ja voisiko tämä luoda kimmokkeita toimille. Meidän ei pidä myöskään kysyntää unohtaa siis kulutusta. Meidän tulee pohtia sitä, kuinka kasvihuonekaasu painotteista tuotantoa voisimme vähentää esimerkiksi vähentämällä maitotuotteiden kysyntää. Ja luonnollisesti meidän täytyy myöskin varmistaa se, että politiikka, jota tarvitaan tiettyjen näiden kentällä tapahtumien toimien rahoittamiseksi, löydetään ja että toimintoja toimeenpanna luonnollisesti myöskin niin, että nämä välineet ovat viljelijöiden käytössä myöskin käytännössä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia tästä esityksestä. Se selvensi monia asioita ja tekee mahdolliseksi myöskin tehdä yhteistyötä paremmin ilmasto- ja ympäristökysymyksissä ympäristövaliokunnan, mutta myöskin teollisuusvaliokunnan kanssa. Mitä tulee sitten se, tähän sektoriin ja ilmastonmuutoksen hyvin paljon uhkia ja ongelmia on sellaisia, jotka koituvat ilmastonmuutoksesta. Siirrymme nyt kuitenkin keskusteluun. Edustaja Flanagan, olkaa hyvä. Uh, Oikein paljon kiitoksia näistä mielenkiintoisista tiedoista. Tämä viimeisin asia, joka täällä nyt mainittiin, niin liittyykin kysymykseen tai huomioin. Sanoitte, että nämä järjestelmät on kehiteltävä oikealla tavalla, jotta tuloksia saadaan aikaiseksi. Ongelmana Irlannissa on Green Law Carbon järjestelmä, eli GLOSS, järjestelmä, johon liittyvä ongelma on se, että meillä on tuhansia henkilöitä, jotka eivät ole saaneet korvauksia. Ja jos me haluamme, että ihmiset panostavat ilmastonmuutokseen, no se on yksi asia, mutta siinä vaiheessa kun he ryhtyvät toimiin ja sitten saavat maksut vasta viimeisenä, niin sitten ongelmat syntyvätkin. En syytä tästä EUta. Tekisin kyllä, jos näin olisi, mutta eipäs ole. Mutta näyttääkin siltä, että nyt tässä vain yritetään väkisin yksinkertaistamaan järjestelmä, joka ei välttämättä ole hirveän hankala. Ja kuitenkin haluamme yksinkertaista ykköspilaria, tai sitä ei ole pyr- yksinkertaistettu. Ehkäpä käskyketju on, komentoketju on liian pitkä, eli ikään kuin vain pyöritellään papereita, mutta mitään ei tapahdu. John Clark kävi täällä kertomassa meille ilmastosta, kauppasopimuksista. Ihan viime viikolla hän kävi täällä puhuen myöskin tästä suhteellisesta täydentävyydestä. Jotain se tarkoittaa ihan oikeasti. Se tarkoittaa sitä, että hänen mukaansa me emme lähetä rapako toiselle puolelle lihaa, ja sitten liha tulee takaisin samaa reittiä pitkin. Ja heräkin kysymys, että mitä me oikein tuomme unionin alueelle. Hän puhuu kaupasta ja tuo sellaisia tuotteita, josta ei ole kuin haittaa, joten ei ole ihme, että nyt ollaankin aika lailla epäileväisiä tämän toiminnan suhteen ja kysyisinkin, että mitä mieltä te olette tästä? Muistuttaisin kahden minuutin puheenajoista. Kollega Ekiu. 31 vuotta sitten kuuntelin East Angliassa luentoa ilmastonmuutoksesta. Siellä kolme prosenttia professoria sanoi, että 30 vuoden kuluttua, se olisi ollut viime vuonna, näemme aivan erilaisen ilmaston lämpimät talvet ja kuivat, kuumat kesät. Ja mitään tällaista nyt ei ole tapahtunut. Minä olen vuodesta 1971 lähtien ollut viljelijä ja kylmin talvi oli noin kuusi vuotta sitten kun sokeriruokoni eh, eh, jäätyi maahan ilmaston lämpenemisen vuoksi. <laughs> Eli tämä on se konteksti, jossa tätä asiaa tulisi tarkastella. Ja Pariisin eh, sopimuksessa myöskin puhutaan elintarviketurvallisuudesta. Mutta Euroopan unioni kuitenkin haluaa viedä asiaa eteenpäin ja asettaa tavoitteita jäsenvaltioille. No, jäsenvaltiot eivät ole nettopäästäjiä, mitä kasvihuonepäästökaasuihin tulee, joten kuitenkin mm, metaani kohdalla me olemme tulilinjalla, me voisimme ehkä käyttää vähemmän lannoitteita, kasvattaa vähemmän karjaa, mutta Useimmat maanviljelijät voivat korvata tämän teollisuudessa, mutta Irlanti ja Tanska eivät sitä voi tehdä, koska teidän karjan kasvatus tulee kärsimään tästä. No sitten me ehkä 20 prosenttia budjetista menee sitten työttömyyskorvauksiin, mitä maanviljelijöille tulee. Ja sitten tulee lisää maastopaloja ja enemmän CO2-päästöjä koska tulee kuivempia ke- kesiä. Me, meidän maissia tässä kasvatetaan myös eläimille sitten kasvihuone, kasvipäästöt tässä yhteydessä ovat tärkeässä asemassa. Dziękuję. Panie pośle, może nie zebrał pan tych buraków na czas i dlatego panu zamarł. Pyydän. Niin, no, harmin paikka, kun sadolle kävi miten kävi. Pan poseł Lazon. Oui, merci président. vous savez, un grand nombre de syndicats... Kiitoksia herra puheenjohtaja. COP 21 johtaa siihen, että luontoon liittyvää keinottelua lisääntyvässä määrin esiintyy. Ja kisailu maatalousmaasta kasvaa, metsiä kaadetaan ja hiilidioksidivarantoja pienennetään. Ja nyt tilanne on myöskin se, että viininviljelyssä korjuu aika aikaistuu parilla kolmella viikolla ja viininviljelyalueiden pohjoisin raja siirtyy yhä enemmän pohjoiseen ja viime vuosikymmenten aikana keskimääräinen lämpötila on noussut yhdellä asteella – Euroopan politiikassa tämä pitää huomioida, sillä 30 vuoden päästä tilanne saattaa olla sellainen, että viiniviljelysalueita häviää. No, mikä eurooppalainen politiikka on sitten pidemmän aikavälin politiikkaa? Voivatko kaikki maat soveltaa samanlaisia politiikkoja? Ruotsi, Saksa, Ranska. No entäs muut maat? Mielestäni olisi epäreilua, jos muutamat harvat maat sopeutuisivat ja noudattaisivat Pariisin tiukkoja määräyksiä ja muut sitten pääsevät kuin koira veräjästä. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä esitystä ja kuulin myös myönteisiä asioista. Te sanoitte, tässä on kysymys terveestä maasta, vedestä, mutta meidän täytyy kuitenkin tehdä enemmän. Ja jos nyt ymmärsin oikein, niin puhutte alueellistamisesta. Eli maanviljelijän itse täytyy toimia. Ja sitten innovaatio. Tässä, ö, tässä tietysti voi toimia eri tavalla, kun puhutaan CO2-päästöistä. Me voimme tehdä tässä paljon enemmän Agri ja Envi ovat käsitelleet tätä yhdessä Alankomaissa nitraattidirektiivin kautta. Olemme tehneet paljon, mutta tämä ei tarkoita sitä, että mitään tapahtuisi, mutta meidän täysi tarkastella maanviljelijöitä, alueita ja sitä päätösvalta olisi siis siellä, mutta me tarvitsemme kuitenkin hyvää vedenlaatua, maanlaatua ja sitten ja sitten eh, myös eh, esimäärärahat ovat tässä tärkeässä asemassa. Pan poseł Karti. Thank you, Chair. McCarthy. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Ilmastonmuutos voi olla fakta, mutta maanviljelijäthän loppupeleissä näkevät käytännössä – että ilmastonmuutos tapahtuu ja uhkaa jopa heidän elinkeinoaan. Omaltakin vaalipiiriltäni löytyy maanviljelijöitä, jotka ovat joutuneet kärsimään ennennäkömittömistä tulvista, joen pinta nousee ja keväisin ja syksyisin ilmastoolosuhteet ovat järkyttävät ja useimmat maanviljelijät ovat aika lailla hädissään, kun eivät tiedä, miten voivat selviytyä näistä ilmastonmuutoksen aiheuttamista ongelmista. Ja ongelmana on se, että useimmiten, niin kuin täällä on sanottu, niin viestit ovat ristiriitaisia. Eli mitä pitäisi käytännössä tehdä? Tiedän, että täälläkin ihmiset sanoisivat, että ketään ei pitäisi syyttää, mutta me tiedämme, että Jotkut vain pitävät lihasta ja sitä pitää tuottaa ja parhaiten sitä voidaan tuottaa vapaasti laiduntavien eläinten hyödyntämisellä. Joten meidän täytyy eurooppalainen vastaus löytää ja tunnustaa myöskin nämä ristiriitaiset tavoitteet. Ja haluaisin toistaa sen, mitä on jo sanottu. Eli Yhtäältä meillä on ilmastopolitiikka, joka pan, antaa, tekee ongelmalliseksi niiden maiden elämän, jotka tuottavat lihaa, mutta silti 50 000 tonnia lihaa tuodaan Kanadasta, joten ei tässä ole mitään järkeä ainakaan maanviljelijöiden näkökulmasta katsottuna ja karvankasvattajien näkökulmasta katsottuna, joten kysyisinkin, että mitä te olette mieltä tästä, miten voimme päästä eroon näistä ristiriitaisuuksista, sillä juuri maanviljelijät kyllä haistavat palaneen käryn hyvin nopeasti ja näihin ilmiselviin ristiriitaisuuksiin on kyllä puututtava. Edustaja Kaputo. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myöskin vierailemme tästä erittäin hienosta esityksestä ja erittäin hienosta tutkimuksesta, jotka varmaankin ovat meidän toiminnallemme hyvin hyödyllisiä. Minä käytän puheenvuoron nyt agrivaliokunnan esittelijän ominaisuudessa, joka olen ollut effort sharing mietintöä esittelemässä. Se liittyy teidän tutkimuksiinne eri valiokunnissa, kuten ENVI-valiokunnassa on pohdittu maataloussektorin vaikutusten vähentämistä. Tässä yhteydessä sivulla 10 tutkimuksessa että mainitsette sen, että on kiistämätön lähtö kohta se, että tulee kalliimmaksi muokata maataloussektorin vaikutuksia kuin esimerkiksi liikennesektorin tai muiden sektorin. Niin voisitko antaa hiukan lisää tietoa tästä tällaisesta väittämästä? Ja sitten tästä ajatuksesta lähtien, oletteko sitä mieltä, että olisi tarpeen sulkea LULUSEF joustolta ovi, sehän on tuossa artiklassa 6 mainittu. Ja eikö meidän pitäisi maataloussektorilla sitten pyrkiä käyttämään niitä vaihtoehtoja, jotka ovat optimaalisia niin, että voisimme vähentää sektorin vaikutusta ja erityisesti hiilipäästöjä, erityisesti nyt LULUSEFia ajatellen. Kiitoksia. Ja. Kiitoksia edustaja Jaara. Ja, Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. No, minäkin olen sitä mieltä, että ilmastonmuutos ja maatalouspolitiikka ovat ristiriitaisia, niin kuin täällä on sanottu. Pari esimerkkiä. Ehkäpä voisitte kommentoida niitä. Ensimmäinen esimerkki, jos lähdetään siitä olettamuksesta, että meidän pitää tuottaa elintarvikkeita riittävästi, tehostetaan toimintaa koko ajan, me haluamme vähentää jätteiden määrää, joten voisikin olettaa, että maatalousmaata vapautuu. No onko se hyvä ilmaston kannalta, jos tämä tila siellä tuotetaan biodieseliä ja muuta, sitten ei tarvitse enää tuoda öljyä, se olisi hieno juttu. Vai oletteko sitä mieltä, että tässä kiistellään, että onko tärkeämpi tuottaa energiaa vaiko elintarvikkeita? Sitten kasvinsuoja-aineiden käyttö 300 000 hehtaaria valkuaisainekasveja tuotetaan näillä alueilla ja jos sitä ei mahdollista, eli ettei kasvisuojeluaineita voi enää käyttää, niin 300 000 hehtaaria siirtyykin ikään kuin Etelä-Amerikkaan. Siellä tuotetaan sitten sojaa ja 45 miljoonaa, miljoonaa diiseliä kulutetaan tästä syystä ja sekin on ristiriitainen fakta. Eli me tuomme sellaisia tuotteita, joita emme täällä saa tuottaa, joten se on ristiriitassa ilmastosuojelun suhteen. Joten eiköhän YMPssä pitäisi panostaa johdonmukaisuuteen ja luotettavuuteen, sillä maanviljelijät havaitsevat, että vuosi toisensa perään tulee uusia määräyksiä, mutta he kaipaavat jatkuvuutta – ja kyse ei ole vain ainoastaan rahasta, vaan strategiasta, ymmärrettävyydestä, eli että yrittäjä voi tajuta, mitä se tulevaisuus tuo tullessaan. Kiitoksia. Jättäs. Kollega Hoisling. Niin, kollega Jaar. Kyllähän viljelyä voidaan toteuttaa myöskin ilman kasvinsuojeluaineita, vaikka kansanpuolue ei sitä välttämättä aina ymmärräkään. Joten kyllä kannattaa luomutilalla aina silloin tällöin käväistä. Muutama kysymys. Tässä on olemassa tieteeseen liittyviä ongelmia ja ne pitää selvittää. Täällä on jo puhuttu tehokkaasta ilmastonsuojelun menetelmästä. Tehän tiedätte, että maanmuokkaus ei välttämättä ole ilmastonsuojelutoimenpide ja monissa Saksan jäsenosavaltioissa tätä menetelmää ei edes tuo, tuetakaan. Väitetään, että se ei liity millään tavalla ilmaston suojeluun. Jopa väitetään, että maaperän tiivistyminen johtaa siihen, että ilokaasumäärän kasvaa – ja että tämä menetelmä vaikuttaisi aivan toisella tavalla kuin mitä on alkuun väitetty, joten tieteellisesti tämäkään ei ole ihan vedenpitävä asia. Niin kuin sivulla 118 itse toteatte, niin tällä ei ole juuri minkälaisia vaikutuksia. No mutta miksi sitä jatkuvasti toitotetaan? Tiedätte oikein hyvin, että maanviljelijät käyttävät tätä vain glyfosaatin yhteydessä ja sanottakoon, että negatiiviset vaikutukset ovat sellaisia, että ne täytyy vain huomioida. Ja sitten toinen kysymykseni. Olen aika lailla yllättynyt, että mineraalien käyttö lannoiteissa ei tule mainittua juuri laisinkaan. No miksi näin ei tehdä? Miksi tästä syytetään kemian teollisuutta, mutta ei maa, maataloutta? Sillä mm, öljynkäytön määrä on melkoinen. Mutta jos puhutaan ilmastoystävällisestä maanviljelystä, niin silloinhan pitäisi todellakin toimia luomuhengessä eikä tällaisten vierasperäisten raaka-aineiden käytöstä, joten voisitteko tätäkin kommentoida? Edustaja Rope. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää tästä mielenkiintoisesta esityksestä ja siitä työstä, jota olette tehneet. Nämä tiedot ovat mielenkiintoisia ja hyödyllisiä ja ainoastaan meille, vaan myös jäsenvaltioille, jotka näkevät, missä tilanteessa ovat ja ne voivat ryhtyä toimiin tilanteen parantamiseksi. Jos nyt ymmärsin oikein, niin eri maissa, kuten esimerkiksi Liettuassa, on maata, jota ei käytetä mihinkään. Eli se on noin 5 prosenttia koko käytetystä maasta. Joskus omistajat eivät tiedä, mitä maallaan tekisivät. Ja muutaman vuoden kuluttua sitten pensaat ja ruoho kasvavat pelloilla. Mutta meillä kuitenkin on lainsäädäntö ja sitten tietyt tahot valvovat näitä omistajia ja pakottavat heitä muuttamaan nämä maat maanviljelymaaksi. Haluaisinkin kysyä, että onko laillisesti oikeutettua toimia näin? koska usein tämmöinen maa on ystävällisempää ympäristölle kuin maanviljelymaa. Madame Scott Lato. Edustaja Scott Lato. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kuten todennäköisesti kuulette minun aksentistani, minä olen britti ja meillä on hiukan erilainen tapa lähestyä maatalouspolitiikkaa nyt. On ollut hyvin mielenkiintoista pohtia sitä, miltä maatalouspolitiikka näyttäisi, ellei sitä sitoisi YMP-prosessi. Ja luonnollisesti vihreinä me olemme melkoisen tiukkoja YMP-kritiikissämme ja viherryttämistä ehdottaneet enemmän, joten nyt minun mielikuvitukseni on aivan valloillaan tässä asiassa brittikontekstissa. Mutta haluaisin sanoa, että tämä mietintö on erittäin tervetullut, tämä kuuleminen on erittäin tervetullut, tämä on hyvin tärkeää kysymys ja näyttää nyt siltä, että teollisuus on globaalisti ymmärtänyt, kuinka tärkeä kysymys ilmastonmuutos on ja me pääsemme fossiilisista polttoaineista yli ja toimimme tulevaisuudessa toisin. Tämä on hyvin rohkaisevaa, mutta luonnollisesti ilmastonmuutos on jo tiettyjä pisteitä saavuttanut, kuten esimerkiksi napajäätikköjen sulamisen. Meidän täytyy nyt puuttua siihen hiilidioksidiin, jota ilmakehässä on jo, ja uskokseni maanviljelysalalla on mahdollisuuksia tähän. Haluaisin tuoda tiettyjä erityisseikkoja esiin. Minusta on mielenkiintoista tämä viittaus, että meidän pitäisi vaihtaa ruokavaliotamme. Ähm, britit, äh, vihreät ovat sitä mieltä, että meidän pitäisi siirtyä enemmänkin kasvisruokavalioon. En ole vielä itse päässyt kovinkaan pitkälle tällä tiellä, mutta yritän. Hiljattain, kun komissio käsitteli Brexitiä, ja pohdittiin brittiin maanviljelyä Brexitin jälkeen. Siellä oli mukana komission ehdotus siitä, että lihasta tulisi tietyllä tavalla luksustuote. Mikä meidän, teidän mielipiteenä tähän on? Mehän tuotamme myöskin maitoa. Lounais-Englannissa eh, on hyvin paljon maitotiloja. Ja haluaisin tietää, mikä maidon tulevaisuus on, jos me siirrymme kasvispainotteiseen ruokavalioon. Me haluaisimme, että ihmiset ajattelisivat asioita hiukan enemmän. Nämä ovat asioita, joissa meidän täytyy valita prioriteettimme. Ja sitten maan laatu. En nähnyt kovinkaan paljon yksityiskohtia tässä raportissa maaperään liittyen, mutta terve maaperä voi sitoa enemmän hiilidioksidia ja myöskin tasapainottaa nautakarjan tuottamaa metaania, metaanipäästöjä. Tämä olisi hyvin mielenkiintoista, erityisesti Äh, mielenkiintoisia ovat nämä pellolla tehdyt tutkimukset. Haluaisin kuulla niistä hiukan enemmän teiltä. Kiitoksia. Um, um, Kiitoksia. Pari kysymystä. Kun katson näitä päätelmiä, viittasitte niissä ongelmiin, eli tavoitteiden puute, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta. Näkisin tämän laajemmassa kontekstissa. Pari vuoden ajan olen ollut täällä mukana ja Minulle on syntynyt sellainen vaikutelma, että eurooppalaiselta tasolta ei ole löytynyt maanviljelijöiden ehdotuksia ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun ratkaisumalliksi, eli he eivät näytä olleen mukana koko prosessissa laisinkaan. Ja sanoisinpa, että maanviljely on erityistapaus, joten kysyisinkin, oletteko samaa mieltä, että maanviljely olisi erityisala koska sehän näyttää aiheuttavan suurimman osan näistä ongelmista, joita käsittelemme. Onko näin, että tämä on erikoistapaus vai kiellättekö sen? Ja toinen kysymyksen liittyy siihen, että voisitteko ehdottaa käytännönläheisesti, mitä pitäisi tehdä ottaen huomioon kokemuksenne? Sillä nyt olemme näemme sellaisessa tilanteessa, että meidän pitäisi vihdoinkin ryhtyä tuumasta toimeen. Pan poseł Andriu. Edustaja Andriu. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin omalta osaltani kiittää myöskin kahta vierastamme tästä kertomuksesta. Ja minulla on melkoisen paljon huomioita. Tässä ollaan nyt kana- ja munan logiikassa Jos ilmasto vaikuttaa maanviljelykseen, ei voida jättää sivuun sitä, että maanviljelys voi vaikuttaa ilmastoon ja niin sen tulee siihen vaikuttaa nykyisin ja ilmastonmuutos ja monet tämän totesivatkin, johtaa siihen, että meidän täytyy pitkällä aikavälillä pohtia maatalouskäytäntöjä. Ja tässä näemme, kuinka hyvin nopeasti asiat kehittyvät. Uskoakseni, jos tarkastelemme ilmastokysymyksiä nyt ja COP21 sopimusta, emme voi mm, vapauttaa maataloussektoria vastuustaan. Meidän pitää tehdä tutkimuksia, ne pitää tehdä hyvin, tosissaan vastuullisesti. Aivan varmasti on sellaisia käytäntöjä, tässä vetäisitte esimerkiksi naudan lihantuotannossa metaaniin. On varmaankin sellaisia käytäntöjä, jotka liittyvät ähm, eläinten ruokintaan, joita voisimme tarkastella. Meidän täytyy pohtia sitä, kuinka voisimme hitaasti saada kehittymään asiat. Liian nopeasti emme voi mitään menettelmiä kumota tämä ei onnistu maataloussektorilla, mutta olen sitä mieltä, että maataloussektorin täytyy myöskin osallistua kasvihuonepäästöjen vähentämiseen. Ja tästä pääsemme nyt tämän päivän aiheeseen. Näemme selkeästi, että viljelijän täytyy olla toimiva toimija, mutta turismi, liikennekuljetus, sektori ja niin edespäin liittyvät tähän mukaan, joten meidän täytyy pohtia sitä, mitä voidaan sitoa päästöjen alalla ja kuinka paljon päästöjä tuotetaan. Tähän maanviljelykseen liittyvät myöskin rakennukset, niiden vaikutukset ja kaikki nämä seikat, joihin viitattiin äsken, meillä on hyvin paljon pohdittavaa, jotta voimme tehdä nyt tulevaisuudessa päätökset, joita on pakko tehdä. Dziękuję. Nie mamy więcej zgłoszeń. Paljon kiitoksia. Onko lisää puheenvuoropyyntöjä? Ei vaikuta olevan, joten nyt haluaisin antaa panelisteillemme mahdollisuuden vastata kysymyksiin. Jos 15 minuutissa pystyisitte vastaamaan, olkaa hyvät. Well, thank you very much for, um... Kiitos kaikista kysymyksistä. Minä yritän vastata mahdollisimman moneen ja sitten annan Benille puheenvuoron. Yksi asia, joka nostettiin esille usean otteeseen, oli se, miten maanviljelyn täytyy tuottaa ja sitten samalla myös ottaa huomioon ilmastonmuutos. tässä täytyy ehkä hieman eri tavalla miettiä sitä, miten me tarkastelemme maanviljelyä ja miten se toimii yhdessä ilmaston kanssa. Koska jotkut toimet, jotka hyödyttäisivät ilmastoa, hyödyttävät myös maanviljelyä, esimerkiksi maan säilyttäminen. Ja tätä kautta sektorista tulee kestävämpi ja ainoastaan ilmastonäkökulmasta, myös ympäristö- ja talousnäkökulmasta. Joten tämä mielestäni on tärkeä kysymys. Ja kun puhumme maanviljelystä, me puhumme siitä e, ilman CO2-päästöjä muun muassa, mutta ne ovat kuitenkin erittäin tärkeitä. Meidän täytyy katsoa maankäyttösektoria kokonaisuudessa ja se on yksi ainoista sektoreista, joka voi poistaa hiiltä. Ja tämä täytyisi ottaa huomioon. Ja sitten kysyttiin, pitäisikö joustavuutta lisätä LULU-CFn puitteissa, niin tämän, tämän avulla voitaisiin sitten päästä näihin ilmastonmuutoshillintätavoitteisiin. No, tämä on aika mielenkiintoinen kysymys mutta mitä joustavuuteen tulee, niin se liittyy siihen, miten me etenemme, kun puhumme siitä, että yritämme toimia koko sektorilla. Ja tärkeää on, että me emme voi olla toimimatta. Maanviljelysektorin täytyy ryhtyä toimiin. Se on erityinen sektori, koska sillä on monia eri tavoitteita. Sen täytyy tuottaa eh, muun mm. muassa elintarvikkeita, mutta myös muita tavoitteita. Ja jos me emme toimi nyt, niin silloin se tulee tulevaisuudessa vain olemaan vaikeampaa, koska vuonna 2030-2040 on pakko ryhtyä toimeen, jos haluamme päästä tähän nollapäästötavoitteeseen. Jotakin täytyy tehdä ja parempi on, että toimimme nyt, kun että odotamme 10 tai 20 vuotta. Sitten täällä kommentoit kasvinsuojeluaineista. Ja haluaisin nyt vastata siihen, koska äh, viherryttämisestä on puhuttu maanviljelyn yhteydessä. kun puhumme ekologiasta, niin ne ovat juuri ekologisia ja biodiversiteetti on erittäin tärkeässä asemassa ja kasvinsuojeluaineita ei pitäisi käyttää tässä viljelymuodossa ja on mahdollista harjoittaa maanviljelyä ilman kasvinsuojeluaineita. Tässä on biodiversiteettitavoitteita, eli tästä näkökulmasta on oikeutettua pohtia sitä, pitäisikö tämä sallia näillä aloilla. No sitten mitä maanmuokkaukseen tulee. Tämä on aivan oikeutettu kommentti. Ja on joitakin hillintätoimia, jotka on, ovat sellaisia, että ne hyödyttävät tietyillä ilmastoalueilla tiettyjen maatyyppien kohdalla. Välimeren alueella on nä- tutkimukset näyttäneet toteen, että ne eivät välttämättä vaikuta, koska siellä ilmasto on lämpimämpää. Eli meidän täytyy pohtia sitä, että mitkä ilmastotoimet toimivat missäkin. Ja tämä liittyy nyt sitten tähän todistusaineistoon, joka nostettiin tällä esille. Me tarvitsemme yksityiskohtaisempia tutkimuksia, mitä teknisiin kysymyksiin tulee. Ja meidän täytyy katsoa, minkä avulla voimme saada muutoksia aikaiseksi, koska tiede kehittyy ja meidän täytyy ymmärtää, mihin hillintätoimiin voimme ryhtyä eri osissa Euroopan unionia, koska joka puolella ei voida toimia samalla tavalla ja tämä on erittäin tärkeää. Ben, haluaisitko sinä vastata vielä muihin kysymyksiin? Thanks, Kelly. Kiitokset, Kelly. Ihan muutama lisäkommentti. Palaisin tähän kustannuskysymykseen, onko maanviljely erityisala. Ja lopuksi muutama positiivinen huomio. Onko kyse erityistapauksesta? Jos haluatte vaikuttaa tähän, niin teidän pitää vaikuttaa yli 10 miljoonaan maahan, maanviljelijään ja se onnistuu, mutta liikennealalla se onnistuisi vaikuttamalla 25 auton valmistajan yhtenä esimerkkinä tai muutamaan polttoainetoimittajaan, joten siinä mielessä on helpompi vaikuttaa muihin aloihin, kun toimijoita on vähemmän jotka vaikuttavat muihin, mutta maataloussektorilla tämä onkin melkoinen haaste, mutta se ei tarkoita sitä, että tämä olisi mahdoton yhtälö. Kyllä meillä on mahdollisuuksia ja niin kuin täällä on jo sanottu, niin kyllä maanviljelijät pohtivat näitä asioita. Heihin ilmastonmuutos on vaikuttanut, joten he yrittävät vähentää päästöjä. No onko hintalappu sitten suurempi? No, mielenkiintoinen kysymys. Paraikaa tutkiskelemmekin sitä, että mihin tämä väite perustuu. Viittasitte kertomuksen sivun 10. Täällähän sanotaan, että otetaan huomioon se, että tämä olisi vähemmän kustannustehokas lähestymistapa. Tätä pidetään nyt kiveen hakattuna faktana, mutta tämähän on vain yksi tutkimustulos. Ja jos katsotaan minkälaisia mahdollisuuksia maanviljelysektori tarjoaa. No kaikki riippuu siitä, että miten alalla hillintätoimia rahoitetaan ja minkälainen hintalappu näille toimille annetaan. Tottikin paljon voidaan tehdä alalla, niin kuin on nähty vaikutusanalyysissä. Ta- takanjako teksteissä ja muissakin on osoitettu, että alalla voidaan pienin kustannuksin saada suuria vaikutuksia aikaiseksi. Eli otetaan käyttöön erinäisiä kustannustehokkaita toimia. Ja näin saataisiin leikkauksia aikaiseksi. Ainakin näiden arvioiden perusteella päästäisiin jopa lähes 99 prosentin leikkauksiin, mutta meidän pitää vaikuttaa 10 miljoonien maanviljelijöiden toimintaan ja se vaikka edellyttää erilaisia ratkaisumalleja eri maissa. Pitää ottaa huomioon maakohtaiset erot ja tietenkin karjan kasvattajat on eri asia kuin maanviljelijät, joten ei tähän löydy yhtä ainokasta vastausta, mutta mahdollisuuksia on kyllä tarjolla, eikä nyt olisi liian, kus, liian kallista toimia, ainakaan niin, ei niin kallista kuin jos jäisimme vain odottamaan. Ja täällä on sanottu, että karjan kasvattajat joutuvat nielemään katkeran kalkin. No paljon näin on väitetty, mutta muistakaapas, että 38 prosenttia päästöstä tulevat juuri maatalousalan käytöstä, eli meidän täytyy mahdollisimman laaja-alaisesti lähteä taakkaa jakamaan. Ja mitä tulee positiivisiin huomioihin, niin tietenkin päästöjen vähentäminen on melkoinen haaste, mutta maanviljelys on ehkä jäänyt hiukan taka-alalle suhteessa muihin, mutta silti halvallakin voidaan hyviä tuloksia saada aikaiseksi, varsinkin kun huomioidaan, että muun muassa maanviljelyksen kautta voidaan varmistaa juuri hillintätoimenpiteiden kautta saada positiivisia tuloksia aikaiseksi. Eli että näin maanviljelystä ei pidetä enää sellaisena alana, joka on jatkuvasti jälkijunassa. Ja ennen kuin puheenvuoro siirtyy takaisin Keilille, niin sanottakoon vielä sen verran, että täällä viitattiin useampaan otteeseen tuontiin, eli viedään jotain ja tuodaan jotain muuta. En ole kauppalan asiantuntija, en todellakaan. Mutta tiedän ainakin sen verran, että tämä niin sanottu vuotovaikutus on tärkeä seikka, joka pitää huomioida. Eli jos me vähennämme tuotantoa tai rajoitamme toimintaa unionin sisällä, jotta varmistaen kuitenkin tuotteiden ja elintarvikkeiden äh, riittävä saatavuus, niin eiköhän se ole riittävä kriteeri. Mutta meidän täytyy huomioida myöskin, että tiettyjä päästöjä kuitenkin suntuu sitten jossain muualla, ja meidän täytyy tämä seikka huomioida, niin kuin Keili totesi, tämä liittyy kulutukseen. Meidän täytyy kuluttajina ja kauppapoliittisesti pohtia juuri sitä, että miten saamme tällaisen tasapainoisen ratkaisumallin aikaiseksi. Onko Keili sinulla vielä jotain lisättävänä? Vielä yksi huomio liittyen ensimmäiseen kommenttiin, johon en vielä vastannut. Kyseessä on todellakin se, kuinka me voimme motivoida viljelijät toimimaan. Tämä on mielestäni erittäin tärkeä asia. Kyseessä ei ole vain se, että tulos on tärkeä. Tärkeää on myöskin se, kuinka tämä tulos saadaan aikaan. Jos ajattelemme kenttää yksi asia, joka mielestäni on hyvin tärkeä, on se, että meidän täytyy pohtia etukäteen, kuinka toteutamme ja toimeenpanemme politiikkoja – jotka saavat äh, aikaan sen, että meille syntyy luottamuksen kulttuuria viljelijän ja viranomaisten välille. Uskoakseni tässä vuosien kuluessa on tapahtunut niin, että meillä on hyvin tiukka valvontajärjestelmä. Hyvistä syistä varmistetaan se, että tuet maksetaan oikein ja että julkiset varat käytetään oikein. Mutta tämä saattaa johtaa vääristyneeseen päätöksentekoon ja saattaa myöskin nakertaa motivaatioita viljelijöiden parissa, mitä tulee konkreettisiin toimiin. Ja luonnollisesti tämähän on jäsenmaiden vastuulla. Niiden tulee varmistaa se, että järjestelmät toimivat kunnolla ja maksut maksetaan. Tämä ei aina tapahdu täydellisesti, mutta voimme tarkastella myöskin maksujen tasoa ja niitä kimokkeita, joita tarjoamme ja voimme myöskin tarkastella sitä, kuinka nämä maksut suunnitellaan, jos me haluamme edetä tulospainetteista järjestelmää kohti. Uskoakseni me usein tässä työssä kuulemme, että työkalupakki on olemassa ja sitten pohditaan, miksi se toimii, miksi me saa kentällä tulosta aikaan. Iso osa tästä johtuu siitä, että viljelijöillä ei ole motivaatiota. Välillä jäsenmaat eivät ole kovin kunnianhimoisia toimeenpanemaan toimia, mutta vaikka ne olisikin, viljelijät usein eivät ole motivoituneita niin tekemään. Tämä on jotakin, missä tulisi toimia, kun me etenemme alalla. No, Kiitoksia. Näin pääsimme tämän osion päätökseen. Aikamme on nyt kulunut tältä osin. Haluaisin vieraitamme kiittää tästä erittäin hienosta työstä ja heidän hyvin ähm, rikkaista esityksistä ja vastauksista jäsenillä. Oletan, että työnne ja julkaisunne tulee olemaan hyödyksi meidän työssämme. Ja Brexitistä huolimatta me tapaamme vielä uudelleen. Paljon kiitoksia tästä erittäin hienosta esityksestä. Tibor Sani on täällä. Hän on esittelijämme viimeisessä asiassa. Esityslistalla kyseessä on vuoden 2018 talousarvio ja trilogin neuvotteluvaltuudet. Kuten mainitsin, Tibor Sani on paikalla. Hän on esittelijä. Talousarviovaliokunta on vastuuvaliokunta tässä asiassa, kuten joka vuosi. Se hyväksyy trilogin neuvotteluvaltuudet vuoden 2018 osalta. Kyseessä on siis talousarvio 2018. 26 przyjęcie projektu opinii. Tarkistusten jättämisen määräaika, määräaika on 26. huhtikuuta. maanviljelyshän edustaa suurta osiota talousarviosta yli 40 prosenttia. Ja väistämättä näin ollen meidän täytyy antaa lausuntomme. Nyt pyytäisin edustaja Saanin esittelemään mietintöluonnoksensa. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, we are, uh, current... Kiitos puheenjohtaja me olemme aika varhaisessa vaiheessa, mitä tähän hankkeeseen tulee. Voimme me olemme varmasti samaa mieltä, että maaseudun kehittäminen eu tavoitteissa ei ole kyseenalaistettu ne alat, jotka mainitsin tässä lausuntoluonnoksessa. Niitä voidaan vain laajentaa, ehkä jopa rajoittamattomasti, joten meidän täytyy olla aika selkeitä vaatimustemme suhteen. 2018 talousarviossa. Tämä on siis vain tekninen paperi tässä on jotakin uusia elementtejä, joita täytyy vahvistaa. E, Ensimmäinen tämä aktiivinen maanviljelijä lauseke, Sitten kun taistellaan myös sopimattomia kaupallisia menettelyjä vastaan maanviljelyssä ja maaseudun kehittämisessä täytyy tarkastella näitä ratkaisuja. Ne on mainittu myös tässä lausunnossa. Tässä toivotetaan tervetulleeksi uudet markkinavalvontakeskukset. Joten puheenjohtaja, hyvät kollegat, Ähm, odotan tarkistuksianne ilolla ja odotan tässä myös yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa ja kollegoiden kanssa. Joten tässä nyt odotan muiden puheenvuoroja. Kiitos. Tak, i na to zaproszenie. Kiitoksia. Jako... Älkää huoliko, hyvin paljon panosta tulee mukaan. Edustaja Belder. Olkaa hyvä. Eh, Sydämelliset kiitokset, herra puheenjohtaja. Kiitokset myöskin lausunnon laatijalle. Alkuun kiitokset mielenkiintoisesta lausunnostanne. Muutama huomio. Mehän jatkamme vielä tietenkin asiakirjan käsittelyä. Vakaa budjetti maataloussektorilla on todellakin tarpeen, koska ala on kohdannut monia haasteita ja ehkäpä tähän voitaisiin viitata, viitata suoraan, että meidän budjettimme pitäisi olla vähintään samalla tasolla kuin nykyään maatalouden osalta. Sitten yksinkertaistamiseen. Mielestäni tässä kannattaisi viitata siihen, että yksinkertaistaminen on tarpeen sääntöjen puolella ja siihen, että miten sitä kautta voidaan säästää huomattavassa määrin rahaa. Ja olen erittäin tyytyväinen siihen, arvoisa kollega, että viittaatte suoraan tuottajajärjestöihin. Tällä hetkellä järjestöjä ei hirveästi haluta muodostaa ainakaan kotimaassani. Eli me tarvitsemme tukea ja selkeämpiä sääntöjä. Niiden pitää nivoutua yhteen, koska muuten tukea ei voida käyttää alan yhteistyöhön liittyen. Ja mielenkiinnolla jään odottamaan rakentavassa hengessä toteutettavaa yhteistyötä tätä lausuntoa jatkossa käsiteltäessä. Kiitoksia oikein paljon. Edustaja Andrew. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan nopeasti haluaisin äh, Tiboria kiittää luonnollisesti ensin hänen erittäin hyvästä työstään esittelijänä ja haluaisin korostaa yhtä asiaa. Äh, vuodelle 2018-20 miljoonaa ter- olemassa olevien terveyskriisien hoitamiseksi sekä kasvinterveys- ja eläintenterveysalalla, ja tässä todetaan, että aina kohtaamme lintuinfluenssakriisinkin. Se on paljon vakavampi nyt kuin aikaisempina vuosina. Olemme tämän kriisin kourussa. Se ei ole ohi valitettavasti ja meidän täytyy samaan aikaan sikaruttoon ja xylella fastidiosa tautiin vastata. Ja tässä yhteydessä haluaisin sanoa, että Tämä rahoitusosuus on riittämätön tuleville vuosille. Ja sitten tähän keskusteluun liittyen haluaisin ottaa viinin viljelyalalle pilottihanketta niin, että meillä olisi eurooppalainen hallintohanke, jolla voitaisiin vastustaa viinin tuotannon lasku, kuten tiedettiin joka vuosi se tuotanto viinisektorilla laskee 80 prosenttia. Kiitoksia. Medel. Kiitos, edustaja Medel. Puheenjohtaja, vielen Dank. Ich möchte mich... Puheenjohtaja, kiitos. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä tästä ja näistä ehdotuksista. Tässä on joitakin mielenkiintoisia kysymyksiä. Minulle on tärkeää, että maatalousbudjetti voidaan pitää samalla tasolla. Meidän täytyy puoltaa tätä intensiivisesti, taistella sen puolesta. En halua siirtoja muille sektoreille. Tärkeää on myös se, että määrä rahat kriisirahastoista maksetaan, jos niitä ei samana vuonna käytetä. Tämä on minulle nyt hieman epäselvää, että käytetäänkö tätä, tarkoitetaanko tätä kohdassa kolme. Se, mistä haluaisin vielä keskustella, on tuottajajärjestöt, koska ei ole oikeastaan aika kovinkaan vaikea perustaa tuottajajärjestöä. Ja jos tässä nyt puhutaan esimerkiksi yritysten perustamisesta, tämähän on nyt jo mahdollista. Esimerkiksi yhteisrahoitusten, yhteisrahoituksen kautta. Sitten nämä älykkäät ratkaisut, tämä mielestäni ei ole vielä niin selvää. Sitten pilottihankkeiden merkitys. Omasta kokemuksestani voin sanoa, että usein pilottihankkeet kestävät vain kaksi vuotta ja sitten myöhemmin ne putavat pois. Ja tässä ei ole osoitettu tehokkuutta. Ehkä tarkistusten kautta voimme vielä vaikuttaa tähän. Kiitokset tehdystä työstä. Ja. Edustaja Jaar. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Kiitokset myöskin valmistelijalle. Kiitokset varsinkin siitä syystä, että tämä on lyhyt ja ytimekäs lausunto. Ja puhutaan asiasta eikä mitään turhia höpötyksiä, eli olet keskittynyt asiaan, hieno juttu. Seurantakeskus, joka mainitaan Seiskassa, on hyvä asia, yhdeksikköönkin on viitattu. Minäkin olen sitä mieltä, että tässä katsotaan tulevaisuuteen, eli tässä tarstellaan katastrofeja vastaan, ja että nykyiset 20 miljoonaa euroa eivät riitä määrärahoina, vaan tässä pitää saada enemmän käyttöön. Mielenkiinnolla jään odottamaan varjoesittelijä kokouksia. Neljä kysymystä tulisin vielä esittelemään. No ensinnäkin kohta kaksi. Mitä tarkoitetaan, kun tässä sanotaan, että että liikkumavarat varataan kokonaisuudessaan maatalousalalle? Ehkä tämä on vain tulkita ongelma. Sitten neloskohtaan liittyen, no palataan tähän tuonempana. Aktiiviviljelijöitä koskeva lauseke. Muistuttaisin, että edellisen uudistuksen yhteydessä tästä väännettiin pitkäänkin käyttää yhtäältä komission jäsen vaati uutta määritelmää, mutta toisaalta on mätti, joten ehkä tästä asiasta kannattaisi vielä keskustella, eli mitä tarkoitetaan sanalla aktiiviviljelijä. Kuten kollega Müller, niin kuutoseen äh, liittyen täällä puhutaan älykkäistä ratkaisusta. Ehkä tässä pitäisi lisätä vielä ja innovatiivisten ratkaisujen tarjoamia mahdollisuuksia. Silloin tämä olisi hyvä. Ja sitten vielä yksi pyyntö. Niin kuin täällä on jo sanottu, että tarvitsemme vakaata agribudjettia ja varsinkin Brexitia silmäillen voitaisiin tämä asia mainita tässä. Niin kauan kun eroprosessi on vielä käynnissä, niin UK on mukana velvollisuuksineen oikeuksineen, joten lähdetään tästä liikkeelle. Eli että kauden loppuun asti vielä kaikki budjettiin varatut varat ovat käytettävissä. Jotain tähän liittyvää olisi kannattanut tähän lisätä. Te nyökkäilette, joten voinen uskoa, että kokouksessa tästäkin asiasta päästään yhteisymmärrykseen. Oikein paljon kiitoksia ja mielenkiinnolla ja odottamaan tulevia keskusteluja. Dvor wzorował się na twoich opiniach i stąd taka konkretna. Peter äh, Tibor tässä käytti sinun mallina siitä, kuinka lausunto kirjoitetaan. Edustaja Nikos, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aina kun kuulen puhuttavan älykkyydestä, täytyy todeta, että on helppo olla älykäs Brysselissä. Monet näistä ohjelmista jotka puhuvat älykkyydestä, kun ne pitäisi käytännössä toteuttaa, ne muuttuvat aivan hirveäksi painajaiseksi. Kaikenlainen byrokratia astuu peliin ja mikään ei toimi. Mutta haluaisin tässä mennä toiseen asiaan. Te puhuitte, ja me kaikki tiedämme, että meillä on maitosektorin kriisi ja kaikki muut kriisit, ja me vaadimme lisää tietoa, nopeaa tietoa jäsenmailta, että voimme toimia. Ja meidän täytyy varmistaa, että jos me luomme uusia toimijoita, meidän täytyy purkaa ennen sitä näitä vanhoja toimijoita. Minä haluan vähemmän kahdennusta, meidän pitää vähentää kuluja. Vaikuttaa, että me aina vain kahdennamme ja kahdennamme. Meillä on vanhoja organisaatioita, uusia luodaan, niitä ei ei anneta kunnolla tehdä sitä, mitä niiden pitäisi tehdä meidän pitää tästä vanhoista päästä eroon, meillä pitää olla vähemmän moninkertaistamista, aivan kuten ilmastonmuutoksenkin alalla. Se, mitä meillä saattaa olla edessämme, on melkoisen pelottavaa. Minä uskon siihen, että meillä on velvollisuus tämä pallo, jolla elämme, toimittaa eteenpäin, ehkä paremmassa kunnossa, mutta vähintään yhtä hyvässä kunnossa, kun me olemme sen saaneet. Ja ehkäpä meidän pitäisi selventää, että näihin kysymyksiin pitäisi käyttää enemmän rahaa, jos tarpeen, kun nyt kulutetaan. Sillä ihmiset voivat puhua siitä, mitä viljelijät voivat tehdä tai eivät voi tehdä. He voivat vain näihin asioihin, näihin kysymyksiin käyttää rahaa, vain jos heillä on kylliksi voittoa kertynyt liiketoiminnastaan niin että he voivat nämä lisäajatukset ja lisävaatimukset kattaa, jos ihminen harjoittaa liiketoimintaa, pyörittää maatilaa, jos se ei tuota kylliksi rahaa selviämiseen ruoan saamiseksi pöytään, mitä silloin aluksi tehdään? Monet näistä ajatuksista täällä eh, pyöritellyt ajatukset ovat hienoja ja kauniita, olen samaa mieltä, mutta ellei rahaa tarjota, ellei toimijalla ole kylliksi rahaa, eivät he voi näitä toteuttaa. Pan poseł Nicholson sprowadził nas na ziemię. Edustaja Nicholson meidät veti takaisin maan kamaralle. YMPn toimeenpano vaatii sitä, että me olemme älykkäitä, viljelijät ovat älykkäitä ihmisiä. Enkä usko, että meillä on syytä huoleen viljelijät ovat innovoivampia ja fiksumpia kuin luulemmekaan, jopa ilman Brysselin apua. Voinko nyt kääntyä maanviljelyspääosaston puoleen? Agnieszka Czarczyk, olkaa hyvä. E- Hyvää iltaa, herra puheenjohtaja. Kiitos, että sain puheenvuoron. Haluaisin kiittää esittelijää lyhyestä lausunnosta. Yritän itsekin puhua lyhyesti. Tämä on ongelma puhua asioista, joita me emme ole vielä nähneet. Tätä talousarviotakaan me emme ole vielä nähneet. Joten tässä on ongelma, kuinka voisin kommentoida teidän kommenttejanne, koska emme ole nähneet alustavaa talousarviota. Me tehdä budjetin, jossa olisi riittävästi rahoitusta maatalouden rahoittamiseen niin kuin aikaisempina vuosina. Me emme voi joka vuosi luonnostella lainsäädäntöä uudestaan, jotta olisi varaa uusille aloitteille, joista ei ole sovittu uudistuksen puitteissa vuonna 2013. Hoganin ja muiden komissaarien tavoite yksinkertaistamisesta tuo raikkaan tuulahduksen tähän politiikkaan, mutta liikumme niissä puitteissa, joista sovimme vuonna 2013. Budjetti, joka estetään toukokuussa. Siinä on rahoitusta varattu suoriin tukiin. Tämä on kolme, kolmas peräkkäinen toimeenpano vuosi, mitä niihin tuli. Ja pohjautuen vuoteen 2016-2017 ja kokemuksiin, niin toimeenpano tulee parantumaan huomattavasti. Ja tämä äh, heijastuu myös tähän budjettivaatimukseen sitten, äh, mit, mitä markkinoihin käytettyihin määrärahoihin tulee. Tämä on muuttunut vuoteen 2016-2017 verrattuna 500 miljoonaa euroa. Paketti, joka hyväksyttiin vuosina 2016-2017, ei enää vaikuta vuoden 2018 budjettiin. Budjetissa on pyyntö, joka koskee elintarvike- ja vihannessektoria. Mutta tämä on kuitenkin jo neljäs vuosi, mitä tähän toimeen tulee. Mitä sitten äh, eläintauteihin tulee tai muihin markkinakriiseihin, niin komissio tarkkailee markkinoiden kehitystä. jos toimiin on ryhdyttävä, niin sitten meillä on myös oikeaisukirjelmän mahdollisuus. Ja sitä kautta me sitten voimme esittää lisäpyyntöjä, jos niihin on tarvetta. No sitten toinen pilari. Ja mm, maksupuolella tarve on suurempi kuin edellisvuosina, koska tässä hankkeet on, ovat täydessä vauhdissa ja ne toimeenpanna. Sitten hankkeen päätökseen saattaminen on saatu lähes päätökseen, että me on hoidettu. Sitten pilottihankkeet, kuten aina – ja olemme kiinnostuneita teidän ehdotuksistanne ja uskon, että komission ehdotus talousarvioesityksessä on sellainen, jota teidän valiokuntanne voi tukea. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia teille vaikuttaa siltä, että teillä on hyvin paljon tietoa selkeästikin ensi vuoden talousarviosta ja tämähän ei ole ihme, sillä komission talousarvion laatii. Mitä tulee markkinakysymyksiin, tämä liippuu hyvin paljon ulkoisista tekijöistä. Kriiseillä on suuri vaikutus ja on vaikea yhdistää rahoitusta tarpeisiin. Nyt ähm, annan taas lyhyesti esittelijälle puheenvuoron. Hän voi lyhyesti vastata siihen, mitä äsken esittiin. Olkaa hyvä. Uh, äh, Mr. Chairman. Uh... paljon kiitoksia. Kiitokset myöskin näistä arvokkaista kommenteista ja huomioista. Kuten alkuun totesin, niin sääntöjen takia tästä on tullut enemmänkin tekninen kuin poliittinen teksti. Nyt meidän tehtävämme on täydentää tekstiä. Poliittisia lisäyksiä tähän täytyy laittaa. Niin budjetteja ei ole vielä pöydällä. Se on tietenkin yksi ongelma, mutta se on ohitettu edellisinä vuosina, joten jossain vaiheessa komission ehdotus on pöydällä ja me olemme sitten katsoneet, mikä on meidän kantamme ja suosituksemme ja sillä sitä rataa. Joten riippumatta siitä, mikä ehdotus tulee olemaan, niin toivottavasti tästä kuvastuu sitten meidän todellinen kantamme ja toivottavasti komissio kunnioittaa meidän kantojamme. Ihan lyhyesti sanottuun liittyen. Minä valmistelijana olen tietenkin avoin teidän kannoillenne. Tämänhän pitäisi olla parlamentin teksti. Jos te sanotte, että yksinkertaistaminen on must, niin sopihan se minulle. Lähdetään sille tielle sitten. Ja sama pätee myöskin näihin terveyskysymyksiin, mitä tulee näihin viimeaikaisiin skandaaleihin, ovat osoittaneet nykyjärjestelmän heikkoudet, joten järjestelmää on muokattava myöskin budjetin kautta. Sitten määritelmiin. No siinä on kaiken aja O. Toivottavasti meillä on selkeät määritelmät. Jos ne ovat, niin pidetään niistä sitten kiinni. Sanotaan, että näin asian pitää mennä mutta me tarvitsemme parannuksia. Jos niitä tarvitaan, niin sitten parannusten tienen lähdetään. Ja on itsekin totesi, että he pitävät näitä pilottihankkeita tärkeinä. Niitä, jotka toimivat. Mutta mekin peräkuulutamme sitä, että jos pilottihanke on tuottanut tuloksia, niin jatketaan siltä pohjalta. Ja sitten lyhyesti tähän älykkäisiin ratkaisuihin liittyen. Oikein paljon kiitoksia kaikille tämän ensimmäisen keskustelukierroksen jälkeen voin sanoa, että tehokkuus on se yhteinen nimittäjä, joka oli kuultavissa kaikista puheenvuoroista. Ja tämän tulee myöskin jatkotoissani huomioimaan. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. tarkistukset pitäisi jättää esittelijälle 26. huhtikuuta mennessä kello yhteen mennessä. Paljon kiitoksia Tibor Tsani, paljon kiitoksia tästä keskustelusta. Me emme kaikki tapaa huomenna käsittääkseni, joten hyvää pääsiäistä niille, jotka eivät ole huomenna paikalla. Ja loput meistä tapaavat kello yhdeksän aamulla, kello kolme iltapäivällä. Toivottavasti huomenna ja iltapäivällä voimme lopettaa etuajassa. Hauskaa iltaa ja nähdään huomenna.